Good afternoon, colleagues. Um, we begin this afternoon's meeting with the... Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Tämä iltapäivä aloitetaan hyväksymällä esityslista ja muutama ilmoitusluontoinen asia ennen kuin ryhdymme käymään kuulemustilaisuuttamme läpi tänä iltapäivällä. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen ja haluaisin ehdottaa siihen sisällytettäväksi uutta kohtaa 18a, joka on prioriteettikysymys kirjalliseksi vastaukseksi komissiolle 6.10.2016 Sophie Inet Feltiltä ja se koskee yksityisyyden suojaajia ja huuta sitä, että se salaisesti skännää sähköposteja Yhdysvaltain tiedustelupalvelulle. Ja jos tätä muutosta tai muita ei vastusteta, niin esityslista on sellaisena hyväksytty. Toiseksi meillä on kieliprofiili. Tanska, Malta, Unkari. irkeli, Näissä ei ole valitettavasti tänään tulkkausta. Ja sitten koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen 205 säännön puitteissa Hermanes Besseron Barjon EPPstä hyväksyminen esittelijäksi täytäntöönpano kertomuksen, joka koskee minimistandardeja ja rikoksen uhreja. Tämä on sääntö 55 FEM-valiokunnasta. Esittelijä myöskin on nimetty koordinaattoreiden toimesta. Ja hän on moni, joka esittelee ITRE-valiokunnan mietinnön eurooppalaisesta pilvipalvelusta. Hyväksyykö valiokunta nämä koordinaattoreiden ehdotukset? Jos näin on, niin säännön 205 nojalla näin on tehty. Ja sitten vielä yksi ilmoitusluontoinen asia. Meillä on sähköäänestys huomenna että voisitteko muistaa mahdollisesti tuoda sitten äänestyskorttinne mukaan. Edustaja Gomes, onko teillä työjärjestyskysymys? Kiitos puheenjohtaja. Toistaisin vain sen, mistä viime viikolla teille kirjoitin ja muillekin jäsenille. Kirjoitin puheenjohtajalle pyytäen, että meillä olisi kuuleminen tai ainakin jonkinlaisia selvityksiä komissiolta liittyen herra Günther Oettingerin lausuntoihin, jotka olivat rasistisia, homofobisia, naisia pilkkaavia, täysin asiatonta komission jäseneltä. Sitä paitsi hän on saanut lisää vastuutakin hiljattain ja kuulemma vielä tulee varapuheenjohtajaksikin komissioon. En voi kuvitella, että tämmöistä voisi tapahtua. Että täällä jotain kuultaisi sitä ensin ainakin selvityksiä penättäisiin komissiolta Oettingerin lausumista. Se on ehdoton välttämättömyys. Haluan jäsenten vain tietävän tämän ja että tukisitte myös teitä puheenjohtaja. Thank you very much, Mrs. Gomez. If there... Kiitoksia, edustaja Gomez. Jos muita työjärjestyskysymyksiä ei ole, niin voin vastata tähän, että tämä, on, mm, tämä sisältönne on otettu tiedoksi. Olen saanut tämän tiedon teiltä ja toiselta kollegalta ja ajanut asian esille koordinaattorinen kokouksessa, jotta sitä ryhdytään mahdollisiin toimiin. Kiitoksia, että otitte asian esille. Näin, hyvät kollegat, nyt jos voisimme sitten siirtyä tämän iltapäivän kokouksen sisältöön, joka on kuulemistilaisuus sinisestä kortista. Toivotamme tervetulleeksi tänne vieraamme. Kiitoksia siitä, että olette paikalla näin maanantai-iltapäivänä. Uh, introduce the uh, hearing. I'm in the unusual position. Nyt olen tässä vähän oudosti kunnistilaisuuden puheenjohtaja ja esittelijä samanaikaisesti, eli jos teille sopii, niin pitäisin tämän avauspuheenvuoron ja samalla sitten toivotan vieraamme tervetulleeksi tänne tänään. Hyvät puhujat, hyvät naiset ja herrat, minun on suuri ilo tietysti toivottaa teidät tänne sinistä korttia koskevaan kuulemistilaisuuteen tuon asian uudelleen tarkastelu, kuten kollegat tietävät, on arkaluontoinen ja tärkeä kysymys siinä mielessä, että laillinen maahanmuuttohan on ollut tämän valiokunnan esityslistalla Lissabonin sopimuksen alusta lähtien ja se on asia, johon tämä valiokunta suhtautuu erittäin vakavasti. Tämä kuulemustilaisuus keskittyy siihen, mitkä ovat nämä avainkysymykset tässä uudistuksessa. Ja olen ilahtunut siitä, että meillä on paljon asiantuntijapuhujia täällä paikan päällä, jotka edesauttavat sitä, että kollegamme ja varjoesittelijämme saavat lisätietoa, jotta voimme näitä uudistuksia tehdä. Lainsäädäntöehdotus EU-sinisestä kortista, joka korvaa vuoden 2009 voimassa olevan direktiivin, on välttämättömyys ja se on merkittävä siitä syystä, että tämänhetkinen sinisen kortin järjestelmä on jäänyt käyttämättä useimmiten. Sitä ei pidetä minään menestystarinana ja uudistukset ovat tärkeitä siitä syystä, että aloitteen alkuperäinen tarkoitus oli houkutella korkeaosaamistaidon työntekijöitä eri puolilta maailmaa EUn alueelle. Sen tavoitteena oli vahvistaa EUn kilpailukykyä ja tarjota vastaus siihen väestöllisen kehityksen, jota mantereella me on. Tämän lisäksi tulisi huomioida myöskin, että EUn sininen kortti on ainoa ehdotus tällä hetkellä esityslistalla, joka koskee laillista maahanmuuttoa. Viimeisten kahden vuoden aikana on voimakkaasti ponnisteltu maahanmuuttokriisin kiireellisen asian parissa. Ja näin pitkän aikavälin ratkaisut ovat jääneet syrjään ja se, että olemme vaatineet uusia laillisia maahanmuuttoreittejä kehitettäväksi on myöskin jäänyt huomiota. Tästä syystä sinisen kortin järjestelmän uudistaminen on erittäin tärkeä asia tälle valiokunnalle. Uusi lainsäädäntöaloite on ensimmäinen ilmaisu uudesta politiikasta laillisessa maahanmuutossa, joka sisältyy vuonna 2015 Euroopan maahanmuuttoagendaan, joka on yksi näistä neljästä pilarista, joiden tavoitteena on hallinnoida maahanmuuttoa paremmin nykyaikaistaminen ja sinisen järjestelmän muokkaaminen oli se lainsäädäntöaloite, joka luetteloitiin eurooppalaisessa maahanmuutto-ohjelmassa. Laillinen maahanmuutto on olennainen osa EUn kokonaisvaltaista lähestymistapaa kohti maahanmuuttoa, aivan kuten EU, Euroopan parlamentin äskettäisessä päätöslauselmassa painotettiin, joka perustui Metsolan ja Kiengen mietintöön. Tämän päivän Kuulemistilaisuus siis tarkastelee näitä kysymyksiä ja tavoitteena on tarkastella sitä, että päästäänkö yli vuoden 2009 järjestelmän heikkouksista. Tämän lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden pohtia laaja-alaisemmin EUn työllisyyspolitiikkaa ja tässä suhteessa teemme läheistä yhteistyötä työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnan kanssa koska Euroopan komissio on aivan itsekin todennut vuonna 2014 arviokertomuksista vuoden 2009 sinisen kortin direktiivi ei ole osoittautunut menestykselliseksi ja meidän täytyy suhtautua tähän avoimesti ja suoraan. Toimiiko uusi ehdotus paremmin? Tämä on se avainkysymys, johon täytyy pureutua tänä päivänä. Esittelijänä tässä kysymyksessä olen erityisen kiinnostunut siitä, mitkä ovat meidän vieraidemme näkemykset näistä kysymyksistä. Olen luonnostelemassa tätä mietintöä. Siinä käydään vielä neuvotteluita työllisyysvaliokunnan kanssa ja tarkastellaan toimivaltuuksia, mutta 8. 12 on tarkoitus esitellä se valiokunnassa. Neuvottelut on tarkoitus aloittaa ensi vuoden keväällä ja tänään aiomme ensin käydä läpi tämän ehdotuksen Eh, sisällön kriittisesti. OECDn, Euroopan komission ja akateemisen maailman edustajat ovat paikalla. Näin tarkastellaan sitä, mitä tarpeita EU-politiikalla ja lainsäädännöllä on ja mitä, näillä, mitä vaikutuksia näillä ehdotetuilla toimenpiteillä on. Sen jälkeen katsomme kansallisia tilanteita, tarkastellaksemme sitä, missä määrin uusi sininen kortti saattaa olla myönteinen asia. Yksi avainasemassa olevia ehdotuksia on tässä se, että poistetaan kansallisia järjestelyitä, joiden avulla houkutellaan paikalle korkean osaamistason kolmansien maiden kansalaisia. Ja sitten tarkastellaan, miten sininen kortti suhtautuu kansallisiin toimenpiteisiin. Tämä on erittäin kriittinen kohta. Mikä on se lisäarvo, jota sininen kortti tarjoaa Euroopan unionille verrattuna siihen, mitä tällä hetkellä tehdään jäsenvaltiotasolla? Päätämme sitten siihen, että kansainvälisen ähm, pakolaisjärjestön edustaja tarkastelee näitä kysymyksiä laajemmalta työmarkkinapohjalta. Eli tässä hyvät kollegat, katsaus siihen, mitä aiomme tänään tehdä. Odottelen kuulevani sekä edustajilta että vierailtamme tästä kysymyksestä. Jokaisen kolmen eri osion lopussa meillä on kysymys- ja vastausaikaa. Huomioikaa myös että tämä kuulemistilaisuus suoratoistetaan ja kaikki puheenvuorot nauhoitetaan. Hyvät kollegat, aloitamme kokouksemme. Ensimmäinen yhteisesittely kahden puhuimme toimesta OECDn Euroopan komission yhteisen tutkintahankkeen esitys, joka koskee Ähm, maahanmuuttopolitiikkaa Euroopassa ja maahanmuuttajatyöntekijöiden rekrytointia. Jean-Christophe Dumont ja Jonathan Chaloff, tervetuloa molemmat OECDn kansainvälisestä maahanmuutto-osastosta. He esittelevät yhdessä tämän OECDn tutkimushankkeen joka koskee sitä, millä tavalla maahanmuuttajatyöntekijöitä rekrytoidaan Euroopassa. Tutkimus on saatavana myös niissä asiakirjoissa, joita teille on jaettu. Ja se on myös laitettu tämän kuulemistilaisuuden internetsivustolle. Nyt kuuntelemme siis asiantuntijoitamme. Hyvät kollegat, Teillä on noin 15 minuuttia aikaa. Olkaa hyvät. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikki. On ilo kertoa teille selvityksen tärkeimmistä löydöksistä, mitä me olemme tehneet yhdessä komission kanssa. Oikeastaan se on vähän laajempikin kuin pelkästään sininen kortti. Katsomme asia vähän kokonaisvaltaisemmin, katsomme mitkä ovat EUn valmiudet houkutella osaajia. Eli ennen kaikkea haluamme tässä alustuksessa keskittyä siihen, pystyykö EU houkuttelemaan osaajia, kuka haluaa tulla ja mitä voitaisiin tehdä EU-ssa EUn houkuttelevuuden kohentamiseksi, että osaajia saataisiin ja vielä pitääkin ne. Kolme viestiä haluamme välittää, kuten näette. EU alas sarjassa painii, jos ajatellaan kilpailua maailmanlaajuisesti toiseksi EU-politiikka ja sen lisäarvo on sellainen, että sitä voitaisiin kohettaa, kun ajatellaan korkeasti koulutettuja. Mutta se vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa sinisen kortin osaltakin ja esitämme suosituksia todellakin lähestymistä vaan on oltava kattava, jos ajatellaan houkuttelevuutta ja äh, lahjakuuksien pitämistä täällä. Ensinnäkin kertoisin teille siitä, että Eurooppa ei ehkä ole yllätys, mutta ottaa vastaan yhtä lailla siirtolaisia kuin USAkin vuosittain noin miljoona. Eli koska väestö on suurempi, niin prosenttiosuus on tietenkin pienempi, mutta määrällisesti kyllä saman verran. Näette kuitenkin, että siirtolaisten työllisyysaste on paljon alhaisempi kuin esimerkiksi Australiassa tai Kanadassa, jossa se osuus on parikin prosenttia väestöstä. Eli jos ajatellaan EUn kykyä houkutella EUn ulkopuolelta osaajia. Näitä 50 prosenttia puolet ovat alhaisen osaamisen siirtolaisia EU:ssa. Yksi kolmannes Ja tästä näette taulukoista uudemmat siirtolaiset melkein yleensä sitten lähtevät EUsta Ja sitten en niinkään sitä, sitä tilannetta, kun on jo tullut tänne, vaan jos on halukas lähtemään, eli mihin kukin haluaisi lähteä, niin tästä että vähän samantyyppisen tilanteen, mutta pienemmässä mittakaavassa 40 prosenttia noin alemmista tason osaajista haluaa tulla EU-hun 37 prosenttia puolestaan korkeamman tason osaajista. Tämä on aika mielenkiintoinen, koska se osoittaa, että ehkä aika moni haluaisi EU tulla, eikä niinkään ne USAhan. Eli on ehkä kysyttävä, miksi vain 32 prosenttia sitten tulee, vaikka aikoo tulla enemmän. Ja sitten vähän tarkemmin alkuperämaita, mikä Euroopan etusijalla verrattuna EUn ulkopuolisista maista. Jos ajatellaan korkeimmat osaajia Etelän, äh, Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, 45 prosenttia EUn ulkopuolelta haluaisivat tulla EU kolmannen asteen koulutuksen saaneista. Se on kaikkein korkein osuus, kuten näitä sitten seuraavaa. Yksi alue, jossa EU pärjää hyvin, on houkutella kansainvälisiä opiskelijoita. Lähes miljoona, 900 000 kansainvälisiä opiskelijoita kolmannesta maista on tullut EU-hun tämän vuodelta 2012. Sitten 2003 EU meni USAn ohi, eli houkuttelemme paljon kansainvälisiä opiskelijoita, mutta pärjää paljon huonommin siinä, että opiskelijat myös jäisivät vain 15 prosenttia jää. 30-50 prosenttia Australiassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Seuraava kiitos. Jos työnantajilta kysyy tästä asiasta, niin kuten tästä taulukosta näette, se tulee World Economic Forumin raportista, että ne, jotka ovat sinisen kortin hyväksyneet, niin ne ovat ehkä vähemmän houkuttelevia kuin muissa OECD-maissa. Eivät tehokkaasti houkuttele lahjakkuuksia, mutta heikosti myös sitten onnistuvat pitämään kiinni niistä. Eli mm, mitä on sitten siirtolaisten työvoimapolitiikalla merkitystä? Ensinnäkin ero on vähenemään päin OECD-maissa on lähetyistä tapahtunut korkeatason osaajissa, että parhaimmat ja älykkäimmät voidaan houkutella. Me olemme helpottaneet pääsyä työelämään. On joitakin pieniä paketteja tulossa, että voi tulla työskentelemään. Ja lisäksi aktiivisesti on rekrytoitu. Työnantajalla ja siirtolaisilla on mahdollisuuksia, mutta vähemmän vaikutusta kuitenkaan kansainväliseen rekrytointiin korkean tason osaajissa. Ja sitten seuraavaksi olemme sitä mieltä, että koordinaatio ja yhteistyö eri maiden kesken voivat tuoda lisää arvoa, jos hyödynnetään perusasioista koko EU siinä hyvässä asemassa tietysti monipuolisuus, EUn ehkä yksi lisäarvo sekin, sitten mittakaava etu, jos voidaan yhdistyötä, ja se, että brändää ja hakeutuu näiden ihmisten pariin. Ja sitten EU-politiikalla voi olla merkitystä. Ja tavoitteena on saada kilpailuetu, kun politiikka lähenee eri maiden kesken. Sitten viimeiset kalvot esittelee kollegani, joka voi kertoa suosituksista mutta tässä vielä eri prosessit, kun ajatellaan maahanmuuttoasioita ja työvoimapolitiikkaa. Tilkkutäkkilähestymistapa ehkä on ollut käytössä, ei niinkään kattavaa. Paljon on tietenkin puututtu moniin asioihin. Seuraava kiitos. Jos halutaan yhteiset standardit monilla alueilla, niin kansalliset järjestelmät ovat poikkeavia. Niiden on nähty olevan ehkä joustavampia, tehokkaampi houkuttelemaan ja pitämään kiinni lahjakkuudesta. Nyt tässä kollega saa jatkaa. Thank you, well, that's quite a Kiitoksia, no siinäpä haastetta. Meillä on aika lailla suosituksia myös selvityksessämme kattaa monia alueita siirtolaisuuden hallinnassa EU-ssa. Kaiken kaikkea voidaan sanoa, ei ole kyse vain luvasta – jonka takia ihminen tulee johonkin maahan työskentelemään. Ei ole kyse vain siis, miksi sitä kutsutaan, millä edellytyksiä annetaan, joka on siirtolaisuuden takana, vaan minkälaiset ovat olosuhteet. No, että saisitte vähän käsityksen sinisen kortin menestyksestä, niin ainakin 10 000 olisi pitänyt saada sininen kortti tullessaan EU-hun nykyedellytyksin mutta nyt luku on kuitenkin vain puolet siitä. Joillakin saattaa olla erilainen lupa, joka vaihdetaan siniseen korttiin. Mutta jos vertaillaan tätä Australian Kanadan yhteisvaltoihin, niin siellä on noin 60 000 tullut, siis korkeatason osaajia, siirtolaisia. Eli korkeammalla tasolla liikutaan. Kuten totesin, lupa on tietenkin tärkeässä asemassa, pitää miettiä, miten voitaisiin tarjota lisäarvoa ylipäätään siirtolaisuuden ja liikkuvuuden hallinnassa. En mene läpi kaikkia kohtia, mutta jotain osviittaa on annettu siitä, miten yleisen puutteita voidaan kohentaa siirtolaisten työllistymisessä niin, että voidaan tunnustaa pätevyys, niin tutkintojen siirtäminen EU-ssa ja työpaikan haku, tietokantoja vahvistaa – luoda myös tietokantoja, että on kanavia siirtolaisille tulla työmarkkinoille tehokkaammin. Voidaan parantaa menettelyjä, esimerkiksi standardoida hakemuskaavakkeita, Schengenin alueellakin niin on tehty, miksi näin siirtolaisten kohdallakin voitaisiin tehdä, vahvista EUn maahanmuuttoportaalia, joka on väylä ensimmäisen kontaktin Totta kai päätöksenteko tehdään sitten jäsenvaltioissa. Viimeisenä vielä liittyen kollegani esittelemään taulukkoon, että voidaan joustavuutta lisätä myös sääntelypuitteissa niin, että huomioidaan erilaiset muutokset taloudessakin. Sitten seuraava kiitos. Ja sitten brändäys. Miten se tehdään tunnetuksi, miten houkutellaan ihmisiä EU-hun, Tiedetään, että paljon halukkaita on kyllä tulossa EUn ulkopuolelta. Tässä on erilaisia tapoja brändiä kehittää. Mainitsinkin jo joitakin suosituksia. Tämän lisäksi voidaan ajatella, että kun ajatellaan uusia lupia, että tulee jotain etuuksia, että pääsee helpommin ylittämään rajan ja pitkä oleskelupaa sinisen kortin haltijoille. Ehkä voidaan asema vaihtaa helpommin, lisätä myös sitä, että alkuperämaissa pyritään saamaan yhteyshenkilöihin. Ja mitä hyötyä sitten? Sitä ei ole hyväksytty, koska työntekijät tai työnantajat eivät ole nähneet mitään kauhean suurta hyötyä verrattuna kansallisiin järjestelmiin, eli miten paketti voisi olla houkuttelevampi. Totta kai EU-tasolla pitäisi tarjota liikkuvuudelle lisää mahdollisuuksia luoda siltä EU-lupien ja EU-jäsenvaltion lupien kanssa. Jos on jonkinlainen lupa jossain jäsenvaltiossa, niin se pitäisi olla helpompi siirtää vastaavaan jossain muussa maassa. Sitten seuraava kiitos. Ja mitä tulee itse sinisen korttiin, me katsoimme aika paljon myös palkkakynnys. Seuraava kiitos. Eli tämä on ainoa kaavio, jonka teille näytän, ja tämä osoittaa, miten vaikeaa on saada sininen kortti eri jäsenvaltioissa – pylväät osoittavat oikeastaan, mikä osa on sen osuus, joka on saanut kolmannen tason koulutuksen. Siis, siis kaikki työssä olevien osuus, jotka jo ansaitsevat yli sinisen kortin kynnyksen. Ensinnäkin valtava kirjava tilanne, jossakin maissa on äärimmäisen vaikeaa päästä tälle tasolle, joissakin maissa yksinkertaisempaa. Jo, muulla kuin sinisellä olevat Esimerkiksi punainen pylväs osoittaa ne, joissa ei ole sinistä korttia. Siellä nähdään, että paljon helpompi on päästä oman kansalliseen järjestelmään. EUn ulkopuolisia maita ei ole mukana, mutta useimmissa on paljon helpompi päästä palkkauksen osalta esimerkiksi USAssa. HYB, eli korkeasti koulutetut työntekijät, se on kolma neljäsosa ansaitsevat enemmän kuin kun on vastaava sinisen kortin kynnys. Eli tämä ainutlaatuisuus on yksi tekijä. Tämä on juuri valmistuneille, esimerkiksi joilla on alhaisempi palkka, nuoret työntekijät. Ja kuten totesin, työmarkkinoille tullessa palkka on alhaisempi ja, ja on vaikea ajatella, että pääsee edes sinisen kortin haltijaksi nykyisin edellytyksiin. Eli vaikka lisäisi mahdollisuutta saada sininen kortti alentamalla kynnystä, jos ottaa sitä alemmaksi, niin se 40-50 000 enemmän, niin valtavasti, mutta ehkä jotain vastaavampaa kuitenkin, mitä muissa kohteissa. Ja siis ainoastaan nykyedellytyksiin. Seuraava kiitos. Ja mitä lisää voidaan puhua vielä sinisestä kortista, paitsi että palkkakynnystä voitaisiin laskea ja omat kynnykset juuri valmistuneille ja nuorille työntekijöille. Mietimme vielä, mitä esteitä syntyy sopimusehdoista, odotusajasta, että pääsee liikkuvuusohjelmien mukaan. Työmarkkinatesti on yksi, ja siksi turvaudutaan yleensä muuhun kuin siniseen korttiin. Ja sitten oles pitkän oleskelun asema siihen on ehkä helpompi saada kuin sininen kortti, että saa pitkäaikaisen oleskelun kortin. Ja siksi sinisen kortin altijatkin jäävät pois siitä. Ja sitten viimeinen suositus vielä. Pyrkiä selvitymään tästä esteestä, kun hyväksytään pätevyydet, että voisi tavallaan päästä jo ennakkoon mukaan. Tunnustettaisiin pätevyys ja työnantaja tietäisi, että jos tarjolla työpaikka, joka vastaa palkkaus- ja ammattivaatimuksia niin sit, ja hallinnolliset edellytykset on täytetty, niin sitten ihminen voidaan palkata varsin nopeasti. Meidän selvityksemme on parisataa sivua ja siellä on aika paljon enemmän suosituksia ajatellen koko järjestelmää, mutta otin nyt nämä esille tänään. Kiitoksia. Thank you to you both, and um, I'm sure there are a lot of questions. Kiitoksia teille molemmille. Meillä on varmasti paljon kysymyksiä ja vastaamme niihin sitten koko tämän osion lopussa. Nyt annan puheenvuoron Laura Coradolle, joka on laillisen maahanmuuton ja integraation kotoutumisen osaston pääjohtaja Euroopan komissiossa. Monet varjoesittelijät ovat tietysti täällä paikan päällä. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne. Olemme ryhtyneet työstämään tätä ehdotusta, mutta nyt haluaisimme varmaan katsoa hieman tarkemmin näitä EU-ehdotuksen tarjoamia lisäarvoja, joten Laura, ole hyvä. Kiitoksia. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia myös OECD-kollegoille tästä esityksestä, joka ehdottomasti tämän yhdessä tehdyn tutkimuksemme kanssa on ollut tärkeä osa vaikutusanalyysiä. Se on laajempi kuin pelkästään sinistä korttia ja korkea osaamistasoa myydöstäviä työntekijöitä koskeva. Muutos on tärkeä osa siis tätä vaikutusanalyysiä, kuten Jonathan juuri selvitti tästä korkeasta kynnysarvosta. Tämä kyseessä on analyysi, joka, johon tämä ehdotuksemme pohjaa. Luonnollisesti olen jo esittänyt sen myös muissa tilaisuuksissa, mutta keskityn nyt näihin avainkysymyksiin ja joihinkin niistä asioista – jotka ovat olleet ristiriitaisempia, joista on jo keskustellut, jotka ovat herättäneet kysymyksiä teiltä, parlamentilta, kuten myöskin muilta ulkoisilta sidosryhmiltä. Yksi päätavoitteista on ollut se, että on pyritty tekemään tämänhetkisestä sinisen kortin järjestelmästä paljon sisältävämpi ja joustavampi niin, että se todella toimisi, niin, että se todella houkuttelisi paljon enemmän sellaisia työntekijöitä, joilla on paljon osaamista. Olemme saaneet kuulla OECD-kollegoiltamme että todellisuudessa Euroopalla on paljon potentiaalia tällaisten työntekijöiden houkuttelemiseen. Paljon korkeampi potentiaali kuin muilla mailla. Ja monilla myös aikomus tulla EU-hun, jos ehdot olisivat houkuttelevat. Lupa on tietysti yksi näistä eduista vain. Se on kuitenkin tärkeä osa. Ensinnäkin palkasta. Jonathan selvitti aivan selkeästi sitä, että tämä hetkinen kynnysarvo, joka niissä kortissa on, on aika korkea. Se on keinotekoisen korkea, jos katsotaan todellisuutta ja niitä kynnysarvoja, joita meillä on kansallisissa järjestelyissä korkean työntekijöille tai muissa järjestelyissä, joita muissa maissa on. Ja tästä syystä olemme madaltaneet tätä kynnysarvoa yhdestä yhteen 4,4, joka on tällainen minimipalkkataso, joka jäsenvaltioiden täytyy asettaa siis tämän haarukan sisälle, jotta saisi sinisen kortin. Mutta tämä, tässä ei ole kyseessä mikään palkan asettaminen EU-tasolla. Haluan painottaa tätä, koska väärinkäsityksiä on syntynyt tästä kysymyksestä. Jäsenvaltiot siis asettavat palkkakynnyksen, joka pohjautuu niiden omille palkkatasoilleen. Ja sitten minimikohdassa minimiosion täytyy osa, osua tähän haarukkaan. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö palkka voisi olla korkeampi. Tämä on vain vähimmäismäärä. Jos ehdotuksessa on sellaisia ehtoja, eh, soveltuva lainsäädäntö, työlainsäädäntö, työehtosopimukset, niitä täytyy noudattaa, tasaveroinen kohtelu täytyy varmistaa. Eli tietyssä ammattityöpaikassa eh, palkka voisi olla myös huomattavasti korkeampi. Mm, täytyy myös ottaa huomioon tasaveroinen kohtelu. Haluan korostaa tätä vielä selkeästi, ettei tässä synny mitään väärinkäsityksiä palkakynnyksen suhteen. Olemme harmonisoineet tätä lisää, olemme asettaneet tämän haarukan, mutta siitä huolimatta meillä on joustavuutta. Eli tässä ei ole kysymys mikään yhdenmukainen palkka-asetelma kautta Euroopan unionin. Meidän tulee myös yhdistää tämä siihen, mitä kuultiin nuorista yliopistosta valmistuneista sitä, että sinne kortti on heillekin mahdollinen. Olemme ehdottaneet matalampaa kynnysarvoa heille. Ja tämä kaikki liittyy selkeästi myös opiskelijoita ja tutkijoita koskevaan osion direktiivistä. Eli meillä on ollut yhdeksän kuukautta mahdollisuus etsiä työpaikkaa niille, jotka ovat juuri päättäneet tutkimustyönsä tai ovat valmistuneet yliopistosta. Eli olemme tehneet sinisen kortin, saannin pää, sinisen kortin saamisen helpommaksi heille. Joustavuus, nopeammat prosessit kuin tänä päivänä järjestelmä, jonka avulla tunnustetut työnantajat voivat hyödyntää tällaista nopean edistymisen järjestelyä. No tämä oli sitten osio, jonka mukaan me haluamme lisää harmonisointia ja EU-tasoisen järjestelyn. Kyseessä on myös EU-lisäarvo, ja keskusteluita tänä päivänä käymme kansallista järjestelmistä suhteessa siniseen korttiin. Ensinnäkin haluaisin todeta, että me emme tämän ehdotuksen nimissä ole poistamassa mitään, missä tapauksessa kaikkia kansallisia järjestelyitä, jotka koskevat työntekijöiden maahanmuuttoa. Sanomme vain, että ei ole mitään järkevää, järkeä siinä, että meillä on samassa henkilöluokassa kilpailevia järjestelyitä. Jos ollaan nyt sitä mieltä, että sininen kortti on liian rajoittava ja että me tarvitsemme kansallisia joustavia järjestelyitä, niin silloin meidän tavoitteenamme komissiossa on tehdä EU sinistä kortista houkuttelevampi ja joustavampi, niin että se sisältää, sisältää paljon enemmän ihmisiä, niin että kaikki ne, jotka kuuluvat sen piiriin myös todella voisivat kuulua sen piiriin. Olemme tarkastelleet kansallisia järjestelyitä, olemme pyrkineet sisällyttämään tähän niiden hyviä osioita ja ottamaan ne mukaan siis tähän uuteen siniseen korttiin niin, että tämä mahdollistaisi lisäjoustavuuden jäsenvaltioille Samanaikaisesti kuitenkin se sitten tarjoaisi lisäharmonisointia, tarjoaisi yhden yksittäisen järjestelyn EU-tasolla, kuten myös kollegamme OECDstä selvittävät, tarjoaa lisäarvoa, koska EU on paljon suurempi. Sillä on paljon suurempi vaikutus. Ja tämän lisäksi tärkeä osio, jonka olemme tähän uuteen ehdotukseen laittaneet, koskee EUn sisäistä liikkuvuutta. Se on tärkeä asia, jota yksi yksittäinen kansallinen järjestelmä ei voi tarjota, eli liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä, mikä on tärkeä osio tätä ehdotustamme. Olemme pyrkineet viemään eteenpäin nimenomaan tätä liikkuvuutta ja siinä olemme pyrkineet hyödyntämään niitä järjestelyitä, joita tällaisia, joissa tällaisia osioita jo on. Näistä on jo sovittu yhteislainsäteen kanssa ja myös sinisenkortin haltijoiden täytyy kyetä liikkumaan EU-tasolla silloin, kun ovat saaneet työsopimuksia esimerkiksi toista jäsenvaltiosta. Olemme tällä pyrkineet kovasti helpottamaan ehdotuksemme avulla ja toivottavasti tämä liikkuvuusjärjestely säilyttää tämän tavoitetasonsa. Meidän tavoitteenamme nyt yhteenvedonomaisesti on siis se, että haluamme todeta, että haluamme lisäharmonisointia, haluamme EU-tasoisen järjestelyn, Niille työntekijöille on paljon osaamista, samalla tarjoten paljon joustavuutta ja liikkumavaraa kansallisella tasolla niin, että todella voimme kattaa kaikki korkean osaamista on työntekijät, jotka haluamme houkutella EU-hun ja antaa näille oikeuksia niin, että järjestely on houkutteleva. Olen maininnut liikkuvuusjärjestelyn. Lisäksi pyrimme helpottamaan myös pitkien oleskelulupien saanti ja helpommin kuin tänä päivänä. Tämä on tärkeä osa, kun halutaan houkutella on työntekijöitä. Olemme pyrkineet myöskin helpottamaan myös yhdistämiskysymyksiä, eli jäsenien saapumista ja helpottamaan yrittäjäksi siirtymistä. Emme ole laajentaneet tätä koskemaan yrittäjiä, mutta olemme helpottaneet siirtymistä esimerkiksi yksityisyrittäjäksi. Se ei olisi siis kiellettyä. Olen maininnut soveltamisalan. Ja toinen tärkeä muutos tähän soveltamisalaan on se, että olemme laajentaneet sinisen kortin soveltamisalaa kansainvälistä suojelua saaviin henkilöihin, jotka tänä päivänä ovat järjestelyn ulkopuolella. Me olimme kuitenkin sitä mieltä, että Kansainvälistä suojelua saaville pitäisikin tarjota tällainen mahdollisuus siis niille, jotka ovat päteviä hyödyntämään omaa osaamistaan ja saamaan sininen kortti sekä niissä jäsenvaltioissa, joissa heille suojelua tarjotaan, ja muissa jäsenvaltioissa. Kaikkein suurin etu on liikkuvuus, siis EUn sisäinen liikkuvuus, joka helpottuu muiden oikeuksien puitteissa. Tässä ollaan suht samalla tasolla, mutta eh, Muuten eh, tällä tasolla ei ole päästy. Ja siitä syystä tällaiset edunsaajat pitäisi meidän mielestämme sisällyttää sinisen kortin piiriin. Ja näiden tulisi saada hyötyä myös siihen liittyvästä liikkuvuudesta. Tämä on meille erittäin tärkeää. Eli yhteenvetona, kuten puheenjohtaja totesi, tässä on selkeästi kysymys laillista maahanmuuttoa koskeva ehdotus. Se on ainoa sellainen, joka meillä tällä hetkellä on esille. Se on tärkeä. Haluaisimme edistyä nopeasti ja mielellämme huomioimme sen, että keväällä 2017 parlamentti haluaa avata keskustelut tästä asiasta. Toivottavasti neuvostokin on siihen valmis. Haluaisimme myös päästä sopimukseen, joka on kunnianhimoinen, jonka avulla saadaan houkuteltua Eurooppaan korkeatasoisia työntekijöitä mahdollisimman nopeasti. Tämä on tietysti vain osa kokonaiskuvaa. Me varmasti kuulemme myöhemmin toisista näkökohdista esityksiä, kun kysymys on näistä maahanmuutosta. Olemme myös käynnistäneet tämän niin sanotun palautearvioinnin, jolla arvioidaan koko tätä laillista puitteistoa, juridista puitteistoa, joka tämän ohjelman takana on. Meillä on myös julkinen kuuleminen asiasta, joka tarjoaa meille lisämahdollisuuksia keskustella tämän valiokunnan kanssa asiasta vuonna 2017. Me käsittelemme yksityisyrittäjyyttä, yksityisyrittäjien houkuttelemista EU-hun, jatkamme työs, tämän kysymyksen työstämistä ja tutkimme mahdollisia vaihtoehtomalleja työvoimamaahanmuutolle EU-ssa, joten Jatkamme siis työskentelyä näissä eri näkökohdissa, jotka liittyvät lailliseen maahanmuuttoon. Ja luonnollisestikin mielellämme keskustelemme teidän kanssanne myöhemmin näistä asioista. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. Um, Kiitoksia. Tämä oli erittäin hyvä esitys. Varmasti kysymyksiä tulee sitten tämän osion lopussa. Näin siirrymme nyt sitten tutkimuksen, jonka avulla on tarkasteltu, mitä näitä puutteita, mitä puutteita on ollut sinisen kortin järjestelyssä suhteessa kansallisiin järjestelyihin. Ja tällainen tutkimus sitten on kollegoille saatavana, varsinkin varjoesittelijöille, jotka tätä lainsäädäntöä vievät eteenpäin, mutta myös kaikille muille jäsenille muutaman päivän ajan, muutaman päivän jälkeen. Ivan Martin seuraavana Firenzestä Italiasta, Euroopan yliopistoinstituutista, kertoo meille tämän tutkimuksen lopputuloksista yhdessä kollegansa kanssa. So, Professor Martin. Eli olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Chairman, eh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Eh... Aion puhua Espanjaa. Periaatteessa uskon, että on tärkeää, kun nyt ollaan Euroopan parlamentissa – ja lainsäädännön kehdossa pikaisesti käydä ensin läpi lainsäädäntöaskeleet, jotka on nyt hyväksytty sinisen kortin uudistamiseksi ja direktiivin uudistamiseksi komission voimin. Puheenjohtaja Juncker ilmoitti uudistuksesta omassa ohjelmassaan 2014 marraskuussa. Tärkeimpänä toimena se oli myös Euroopan maahanmuuttoagendassa toukokuussa 2015 ja kesäkuussa 2016 saatiin direktiiviehdotuskin komissiolta ja, ja kuten puheenjohtaja totesi, ja neuvottelut alkoivat 2016 ja aika lykky oli, että otettiin iso askel eteenpäin ehkä 2017-2018, siis jos on jo matkassaan, sitten tulee siirtymäkausi, ja varmasti sitten ruvettaisiin soveltamaan ehkä 2020-2021 vasta. Eli jos kaikki menee hyvin, tarkoitan, niin viisi vuotta tarvitaan, että voidaan muuta eurooppalainen laillisen muuton järjestelmä, kun on kyse korkean osaamistason ihmisistä. Se on erittäin tärkeää pitää mielessä, koska se vähän vaikuttaa siihen, mitä minä nyt tässä jo mainita jälkeenpäin. Mutta ensimmäinen kysymys on kuitenkin, että tämä lainsäädäntöprosessi, onko se sopiva työ maahanmuuton ja laillisen maahanmuuton politiikkaan, Euroopan yliopistossa me olemme tehneet selvitystä, tutkimuspaperia yhdessä Euroopan parlamentin ja lipevaliokunnan kanssa ja miettineet, mitä puutteita on työmaahanmuuttopolitiikassa. Ja ennen kaikkea puolet arvioi kriittisesti niitä ehdotuksia, joita komissio on tehnyt 2016 kesäkuussa, eli laillisen maahanmuuton paketti. Ja tässä näette nyt tutkimuksen kolme osaa. Ensin arvioida kriittisesti sisältöä komission ehdotuksissa. Ja varsinkin tämä ehdotus sinisen kortin muuttamiseksi. Ja sitten maahanmuuttajien asema. Ja sitten toiseksi pyritään osoittamaan, mitä puutteita on laillisen maahanmuuton paketissa Euroopan unionissa ja komission ehdotuksessa yksilöiden ennen kaikkea sen valtavan etäisyyden, mikä siinä on, kun mitä tarvitaan meillä on työmarkkinoilla Euroopassa ja minkälaisia poliittisia vastauksia puolestaan on saatu toimielimiltä ja jäsenvaltioilta. Pyritään selittämään vähän tätä kuilua, kun on erilaisia rajoituksia, joihin menee myöhemmin. Ja ne vähän vaikuttavat myös niihin ehdotuksiin, joita esimerkiksi komissio voi tehdä ja miten niitä sitten selittää. Ja se on hyvä pitää mielessä, jotta voidaan tätä arvioida. Sitten lopuksi käymme läpi viimeisessä osassa, joka on viimeinen osa myös minun alustustani tänään, tässä terveystarkastuksessa, johon jo viitattiinkin. Eli katsottaisiin vähän pidemmälle tätä korkean osaamistason maahanmuuttoa, mitä mahdollisuuksia meillä on työhön perustuvassa maahanmuutossa Euroopassa ensi, tulevia vuosia varten. Kahdella Meillä on minulla vain kaksi kalvoa. Ja niillä on kyllä paljon sisältöä. Ja, ja siellä on myös tarkka kartta ehkä hyödyllinen teille, jotta voitte seurata minun esitystäni. Mutta se on ehkä myös hyvä viite, kun keskustelua myöhemmin tässä käydään. Mielestäni on erittäin tärkeää lähteä ensinnäkin tavoitteista, joita sinisen kortin direktiivissä on. Ne on komission työasiakirjassakin esitelty 2007 vuodelta. Eli kolmisen kansalaiset, jotka ovat korkean osaamistason työntekijöitä, saisivat jonkinlaisen vastauksen ja voitaisiin nopeasti reagoida nykyisiin ja uusiin haasteisiin, joita on korkealta tason työvoiman osalta vastata siihen niukkuuteen, jota on työvoimasta mahdollisesti. Eli et, sinisen kortin direktiivi oli yksi vastaus tähän. Ja seitsemän vuotta sen jälkeen komissio on nyt esittämässä reformi uudistusta. Minä te halusin tehdä aivan selväksi sen, että komission uudistusehdotus vastaa suurimpaan osaan puutteita, jotka oikeastaan jo yksilöitiinkin sinisen kortin direktiivissä aiemmin. Minä olin mukana asiantuntijaryhmässä, joka auttoi pääosastoa tässä työssä. Ja komissio on aidosti pyrkinyt vastaamaan kaikkiin teknisiinkin kysymyksiin, joita tuli vastaan, eikä se ollut helppoa. Ja siksi voin ihan sanoa vapaasti, ja se on sanottu asiakirjassakin, että ehdotus on ihan pätevä, rohkea, varmasti innovatiivinenkin, koska se vastaa tärkeimpiin ongelmiin. Leikkaa kustannuksia, jotka liittyvät siniseen korttiin, kattavuutta laajentavat myös, että hyödynsaajat ovat isompi ryhmä ja sitten lisää oikeuksia myös sinisen kortin haltijoille. En mene yksityiskohtiin, tässä vasemmalla te näette sarakkeessa nämä puutteet, ja Laura Corrado totesikin jo tästä jotain. Direktiivimuutosehdotuksessa on kuitenkin joitakin tärkeitä kysymyksiä, joita ehkä pitäisi vielä käydä läpi. Minä otan vain kaksi esille. Ensinnäkin ehdotus korvata kansalliset järjestelmät, joita nyt on käytössä – työhön perustuvassa maahanmuutossa yhdellä eurooppalaisella järjestelmällä. Ehkä onko se sitten järkevin toimielinten kannalta mennä kohti yhteisiä työmarkkinoita Euroopan unionissa. Minusta kuitenkin vaikuttaa siltä, että erotus sisältää merkittäviä riskejä. Pari ottaisin esille. Ensinnäkin, mitä kokemuksia meillä on 2009 vuodelta sinisestä kortista ei voida olla varmoja, että uusi ehdotus, jos se hyväksytään, vastaa todellakin tähän lisäjouston tarpeeseen niin, että saadaan joustava järjestelmä houkutellaksemme ulkomaista työvoimaa. Emme voi olla varmoja, että uusi direktiivi vastaa aivan näihin tarpeisiin. Ja jos ei näin tee, tässä on menetetty kansalliset järjestelmät, kun tämä eurooppalainen lainsäädäntömenettely on niin pitkä, että siihen menee ehkä viisi vuotta päälle vielä, ennen kuin saadaan järjestelmä, joka ehkä ei toimikaan. Minusta vaikuttaa aika riskaapelilta tarttua tähän, korvata järjestelmät jotka ovat paljon joustavampia. Siis jos ajatellaan työperäisen maahanmuuton kansallisjärjestelmiä, siihen menee ehkä vuosi tai jopa kolme kuukauttakin vain saadakseen kortin. Ja Sinisen kortin direktiivin kanssa ei näin kävisi. Siksi mielestäni tämä on merkittävä vaara, joka on hyvä pitää mielessä. Me emme ehkä kaikkia muuttuja ole pystyneet arvioimaan. Se tietenkin vastaa joihinkin tarpeisiin työmarkkinoilla ja tarpeisiin siellä. Mutta kansalliset järjestelmät ovat paljon joustavampia, helpompia muuttaakin. Sitä paitsi ne vastaavat erityistarpeisiin, mihin sininen kortti ei lähtökohtaisesti voi vastata. Eli jos halutaan lisäjoustoa saada, niin ehkä on hyvä, hyvä mielessä, että paras tapa on se hoitaa käyttäen erilaisia järjestelmiä korkean osaamistason työntekijöiden osalla. Ja, ja sitten jos sinisellä kortilla jotain lisäarvoa on, sitä käytetään, mutta jos ei ole, niin ei sitä käytetäkään. Eli tässä tulisi tavallaan järjestelmien välillä kisailua, ja se voi olla ihan myönteistä. Se mikä tärkeää myös sinisessä kortissa, että siellä edellytetään työsopimusta, jotta voidaan myöntää korkean osaamistason maahanmuuttajalle kortti. Mutta sininen kortti ei näin tee oikeastaan. Se ei houkuttele, se pyrkii houkuttelemaan enemmänkin työnantajia, jotka tällaisia työsopimuksia tekisivät, ei työntekijöitä. Sanotaan, että tämä perustuu kysyntään, ei pidä paikkansa. On kyse työnantajista, joilla on kysymys, kyky harjoittaa kansainvälistä rekrytointia. Siksi jättää sivuun suuren osa pk-yrityksiä, joilla ei ole valmiuksia mennä kansainvälisille työmarkkinoille etsimään näitä työntekijöitä, joita tarvitsevat ja joita tarvittaisiin järjestelmää niin, että kansainväliset työnantajat voisivat tulla meille työmarkkinoillemme ja näin nauttia sinisen kortin etuuksista. Sinisestä kortista voi sanoa paljon enemmän teknisempää, jotka nekin kyllä löytyvät. Ajatellaan palkkakynnyksestä voidaan siinä puhua. Ja tunnustettujen työnantajien järjestelmä, luottamuksellisten työnantajien järjestelmä, mutta mutta näihin yksityiskohtiin ei kai tässä voida mennä ja sitä paitsi meillä on selvitys tässä olemassa. Sitten ihan viimeinen kalvo vielä, mennään siinä vähän pidemmälle. Ja kuten totesin jo aiemmin, kun selvittäjä ja analysoi työperäistä maahanmuuttoa, niin olemme huomanneet, että siellä on valtava kuilu ajatellen työmarkkinoiden tarpeita, työnantajien tarpeita ja sitten toisaalta eurooppalaista tai kansallista lainsäädäntöä, jota tarjotaan näissä maissa. Ja tämä vaikuttaa kyllä myös sinisen kortin uudistukseen. Ehdotus tulee kaiken päälle tavallaan, että meillä on olemassa tiettyä politiikkaa olemassa ja siinä ei korvata tätä kahdeksan vuoden politiikkaa tai ajatella mitä analyysiä pohdiskelua ylipäätään on tehty ylipäätään työperäisessä maahanmuuton osalta. Siinä oikeastaan vain tehdään pikku muutoksia jo olemassa olevaan välineeseen. Tämä on aika vähän merkityksellinen uudistus, jos ajatellaan mitä OECDn tiedotkin totesivat, osoittivat, niin työperäisen maahanmuuton vaihtelee kovasti Euroopan unionissa ja, ja me Lipevaliokunnan ja politiikan kanssa olemme tämän osoittaneet myös, että kaikki kansalliset järjestelmät ja kansallisetkin järjestöt osoittavat, että ei ole kyse vain korkean osaamistason työntekijöistä, vaan myös alhaisen koulutuksen saaneista. Emmekä sitä paitsi tiedä, hyväksytäänkö tämä, hyväksyvät jäsenvaltiot tämän neuvostossa, emmekä tiedä milloin se hyväksytään – joka tapauksessa tässä katsotaan aika pitkälle ajassa. Siksi on erittäin hyvä, kun ajatellaan jatkokeskustelua. Ja tähän lopetan alustuksen. Ja minkälaisia rakenteellisia jär- rajoituksia ruvetaan harjoittamaan työperäisessä maahanmuuttossa, jos ajatellaan jäsenvaltioita Euroopan unionia, niin meillä on selvät käsitykset ja asennoitumiset tietyissä politiikassa, jotka liittyvät välttämättä työmarkkinoiden tarpeisiin, eivätkä ne liity myöskään tavallaan työperäisen maahanmuuton politiikkaan, joka näihin tarpeisiin perustuisi. Tämä rajoittaa myös liikkumavaraa komission ehdotuksen osalta ja myös se, mitä voitaisiin ajatella hyväksyttäväksi näitä institutionaalisia rajoituksia, perussopimuksia, jotka jakavat toimivalla tietyllä tavalla. Se tekee mahdottomaksi esimerkiksi tänä päivänä mennä kohti sitä, mikä oli sinisen kohta alkuperäinen ajatus. Eli yksi työlupa koko Euroopan unionita varten, ei valtava määrää lupia, vaan yksi yhteinen järjestelmä. Olisi yksi lupa, kun olemme eurooppalaisia, ja oli oma passi, Eli meillä olisi yksi lupa, jolla hoidettaisiin myös kansalliset lupajärjestelyt. Ja totta kai täytyy miettiä talouttakin, kun meillä on pirstaloituneet markkinat. Pirstaloituminenkin vaikuttaa siihen, miten houkutteleva Eurooppa on kansainväliselle osakille. Ja totta kai kulttuurisestikin, kielellisesti eurooppalainen pirstaloituminen, eikä pelkästään se, hyvin voiti valtiokin. Nimittäin jotkut korkean osaamistason työntekijät saavat vähemmän palkkaa kuin anglosaksissa maissa, kun poliittiset ja kulttuuriset järjestelyt ovat liberaalit niissä maissa, niin, niin niissä maissa korkean osaamistason maahanmuuttajatyöntekijät saavat paremman palkan. Ja Euroopan unioni on näin ollen kansainvälisille työntekijöille paljon vähemmän houkuttelevaa kuin järjestelmä mikä on. Mutta sekin on huomioitava. Siksi minä uskon, että Paitsi, että tietyy, täytyy ehkä uudistaa sinisen kotijärjestelmä, tähän minä lopetan, niin ennen kaikkea pitäisi pohdiskella ei niinkään teknisesti tätä terveystarkastuksessa ajatella, joka on jo käynnissä, vaan ihan myös ajatellaan politiikkaa Euroopan unionin tasolla. Mikä järjestelmä on mahdollista työperäisessä maahanmuutossa Euroopan mittakaavassa ja miten sovittaa siihen kansalliset järjestelmät mukaan ja kolme neljä kysymystä aion tässä vielä heittää. Yksi on erittäin tärkeää. Meidän täytyy miettiä, halutakaan vain yhdenlaista politiikkaa työperäistä maahanmuuttoa varten. Ja sitä ei ole vielä ratkaisu tänä päivänä. Ja se on ennakkoedellytys kaikille muulle keskustelua, myös keskustelua sinisestä kortista. Eli pitäisi jo tätä poliittista keskustelua käydä. Sitten toinen kysymys, taloudellisempi, mutta tärkeä myös. Nyt ollaan sääntelemässä pääsyä työlupiin, ei työmarkkinoille. Sininen kortti sääntelee pääsyä tiettyyn lupaan, ei työmarkkinoille. Pätevä työntekijä ei välttävä pääse työmarkkinoille ja hakemaan mahdollisia työnantajia tai työtä. Ja tämä olisi tavallaan kysymys, joka täytyy siitä, onko se paras ratkaisu tällaisessa maahanmuutossa, jolla halutaan houkutella korkean osaamistason työntekijöitä työmarkkinoiden tarpeita vastaamaan. Ja lopuksi vielä kysymys, joka on ratkaistava sekin, jos me haluamme vähemmän rajoittaa maahanmuuttopolitiikkaa korkean osaamisen työntekijöille, tai haluamme käydä vain pikkuisen joustavampaa politiikkaa harjoittaa. Jos ajat, tässä OECDn asiantuntijat totesivat, kun, kun tässä vertaillaan korkean osaamisten työntekijöitä järjestelmiä uudessa sellaisessa yhdistyneessä kuningassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa tai sitten Euroopan unionissa, niin Euroopan unionissa ottamatta joitakin maita, niin meidän järjestelmä on paljon rajat, rajoittavampia. Ja se pitäisi ratkaista. Ja tähän päätän. Täytyy miettiä, Saadaanko tämän Euroopan järjestelmän myötä riittävästi joustoa, jotta voidaan työmarkkinoiden kehityskulkuakin huomioida? Thank you very much. Thank you very much, Professor Martin. Kiitoksia, Mr. Martin. Ja viimeinen lyhyt esittely on Euroopan parlamentin tutkimuspalvelusta. Katrine Aisel, joka on tehnyt siis vaikutusanalyysiä ja hän Äh, on tarkastellut siis komission vaikutusanalyysiä. Hän kertoo siitä noin viiden minuutin ajan, koska teillähän on tämä asiakirja jo. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia, että kutsuitte tämän päivän paikan päälle kertomaan tärkeistä tuloksista tästä ensimmäisestä vaikutusarvioinnista tähän. Ja juuri tämän uudistettuun sininen kortin tehtiin. Vaikutusten arviointi, tietenkin tämä vaikuttaa siltä, että me tarvitaan nyt uudistusta, kattavaa uudistusta EUn sinisen järjestelmään. Ja tässä nähdään selkeästi myöskin ne ongelmat ja syyt, joita tämänhetkisessä direktiivissä on. Ja ne yhdistetään sitten niin tavoitteisiin ja politiikan vaihtoehtoihin, että voidaan sitten näin tämä saavuttaa paremman sääntelyn avulla. Ja niin vaikutusarvioissa katsotaan myöskin monia politiikan vaihtoehtoja. Esimerkiksi sellaisia vaihtoehtoja, että lainsäädäntöä ei tehtäisi ollenkaan. Kuitenkaan kaikkia vaihtoehtoja, jotka tässä on, että ovat ehkä mahdollisia, emmekä vaikka johtuen niin toissijaisuusperiaatteeseen, niitä ei voida toteuttaa, mutta komissio pyrkii selkeästi tässä tunnistamaan ratkaisuja näihin tunnettuihin ongelmiin. Vaikutusten arviointi tunnistaa myöskin taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia kustakin vaihtoehdosta ja katsoa niitä sitten johdonmukaisesti niiden relevanssin mukaan, tehokkuuden mukaan te- ja toimivuuden ja koherenssin mukaan, miten ne toivat muiden EU-politiikkojen kanssa yhdessä. Ja tämä komission antava tieto ehdottaa, että, että se vaikutusarviossa käytetty tieto, erityisesti katsottu vai, taloudellisia vaikutuksia, se vaatii kyllä vielä lisäselvitystä, mitä tässä on taustalla. Me tulee lähtömaihin. Aivovuodon riski on huomattu tässä, mutta rajallisesti. Pitää pitää mielessä, että ettinen rekrytointi on kuitenkin kunkin jäsenvaltion vastuualalla. Ja sitten vaikutusarvioissa todetaan myöskin, että lähtömaat, niistä voi myöskin saada sitten Tuota aivovuorosta positiivisia myönteisiä viime kun nämä lähettävät rahaa takaisin kotiin. Ja jos me katsotaan sitten, että kun katsotaan näiden vaikutuksia, niin ei voida, kaikkia vaikutuksia ei voida tästä yhteydessä todeta. Ja tämä on juuri se syy, minkä takia tämä kierto äh, liikkuvuus ja sen käyttö tässä ja sen mahdolliset vaikutukset, sitä olisi pitänyt katsoa tarkemmin tutkimuksen yhteydessä. Me tulee sitten eri sidosryhmiin vaikutusten arviointi katsoo ne ryhmät, joita tämä ongelma tulee vaikuttamaan ja erottaa näille, näille liittyen ratkaisuja. ja myöskin sidosryhmien kuulemisia käyttiin internetissä julkisia kuulemisia EUn sinisen kortin järjestelmästä ja maahanmuuttopolitiikoista. Toukokuusta aina ei julkuun loppuun 2015 aikana. Vaikutusten arviointi perustui laajaan perusteelliseen tutkimuksiin 16 liitteeseen, jossa käyttiin ajankohtaisia tutkimuksia ja asiantuntija-apua jotta voidaan katsoa maahanmuuttajärjestelmiä ympäri maailmaa, joilla pyritään saamaan juuri päteviä osaajia maahan. Ja sitten lopuksi olisi ollut hyvä, jos tämä vaikutusten on ottanut yhteyden ulkoisiin tutkimuksiin, jotka viitataan tässä komission omassa vaikutusten arvioinnissa. Kiitoksia. Um, Kiitoksia, hyvät kollegat. Siirryn suoraan nyt tähän kysymysosioon. Ne jäsenet, jotka haluavat esittää kysymyksiä. Ihan siinä järjestyksessä, kun olette ilmaisseet haluavanne puhua ja varjoisittelet myöskin äh, Spinelli ensimmäisenä. Hän on yksi varjoesittelijöistä. Thank you, President. E, parlo in italiano. Puhun siis italiaa. Ja haluaisin todeta, että ymmärrän kyllä täysin tämän Ivan Martinin kannanoton ja kysymykset, joita hän esitti. Onko ehkä riski lähteä pitkiin neuvotteluihin, jos kansalliset järjestelmät toimivat jo tällä hetkellä hyvin? Kuitenkin minun reaktioni tähän kysymykseen on seuraavanlainen. Eikä haluan todeta teille, että totta kai, totta kai tämä on riski. Totta kai muutos on aina riski. Mutta tässä on periaatteellinen syy, sosiaalinen syy, miksi tämä pitää tehdä, miksi se on tärkeää tehdä. Koska on totta, että tämän ehdotuksen lisäarvo, siis uuden sinisen kortin lisäarvo, niin tärkeä asia tässä on se, että nyt on kolmansien maiden työntekijöillä on mahdollisuus liikkua ilman rajoituksia koko unionin alueella. Tämä minun mielestäni on se ydin, johon sinisen kortin pitäisi nojautua. Ja tämä on kyllä sen arvoista. No, tämä ei ole riski. No, totta kai se on riski, riskaapelia siinä koska se on aivan uusi aloite. Ja sen lisäksi haluaisin professori Corradolta kysyä ja kun ajatellaan tätä osiota, jos ajatellaan tätä lisäarvoa, joka tällä otuksella on, niin saattaako tällä sitten olla todellakin tällainen laadullinen askel eteenpäin, että muutettaisiin tämä väline, välineeksi, jolla olisi todellakin merkitystä? Sillä jos ei meillä ole suurta laadullista edistysaskelta, niin vastustus on kyllä huomattavaa ja tämä, tätä juuri kysyisinkin teiltä, vaan on sinun toinen kysymykseni. Kuinka teidän mielestämme tulee äh, reaktio tulemaan jäsenvaltion taholta neuvostossa? Tiedän, että siellä on hyvin vahvaa vastustusta tähän. Ja jos siellä on tällaista, niin, niin sitä ei ole pelkästään sen takia, että on olemassa parempia kansallisia toimia järjestelmiä, vaan myöskin ideologisista syistä EU:ssa. Eli pyritään puolustamaan läheisyysperiaatetta lähes mitä tahansa yhteisön välinettä vastaan. Olkoon se vaikka sitten sininen kortti. Kiitoksia. And next is the shadow for the... Kiitoksia. Seuraavana liberaalien alderyhmän Äh, Merci, äh, Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta. Kiitoksia myös eri asiantuntijoille komissiosta tehdystä työstä ja näistä esityksistä. Parlamentaarisessa ryhmässä olemme jo pitkään pohtineet näitä laillisen maahanmuuton välineitä ja tällainen sinisen kortin direktiivi uudistus on erittäin tervetullut. Minulla on muutama nopea kysymys, varsinkin OECDn, OECDn edustajille. Nämä sanokset sellaisena, kun ne juuri selvititte, joihin muut puheet ottivat kantaa ja se, mikä meillä on esillä, ne voivat todella mahdollistaa sellaisen todellisen sinisen kortin toiminnan, joka olisi eurooppalainen, joka toimisi. Ja ennen kaikkea Euroopan äh, mahdollisuus avata tiet lailliselle maahanmuutolle. Eli ovatko nämä ehdotetut muutokset sekä soveltamisalan kohtaan määritelmissä ja tärkeissä osin, muissa osin, joita komissio on kehitellyt, ovatko ne säännökset riittäviä, jotta voitaisiin uudelleen käynnistää tämä ainoa työkalu, joka meillä tällä hetkellä on laillisen maahanmuuton suhteen, jotta voitaisiin tarkastella sitä, mitä parlamentti on vaatinut ja mitä myös ehkä neuvostokin haluaa. Kysymykseni on se, että tehdäänkö taas joku symbolinen muutos, vaikka kuinka mones sellainen, vai onko tässä todellista lisäarvoa tulossa? Voisitteko muutamalla sanalla kertoa meille siitä, millä tavalla voidaan välttää tällainen pelkkä symbolinen muokkailu, miten mennä pidemmälle, mitä tietä pitkin. Ja toiseksi, edustaja Koradolle, olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että ei ole hyödyksi se, että otetaan käyttöön yksittäisiä säännöksiä sen mukaan, mitä kollega täällä mainitsi, ja ottaa ne toissijaisuuden puitteissa huomioon, haluaisin muistuttaa siitä, että sininen kortti on epäonnistunut, direktiivi on epäonnistunut ja nimenomaisesti meidän tulisi hyvin pitkälti nähdä se, että miten se liitetään eri jäsenvaltioiden järjestelmiin. Millä tavalla komissio voisi viedä jäsenvaltioita siihen suuntaan, että nämä hyväksyisivät eurooppalaisen järjestelyn, jotta voitaisiin harmonisoidulla tavalla – vastata tämänhetkisiin säännöksiin, koska en ole lainkaan varma siitä, että kilpailu eri kansallisten järjestelyiden välillä johtaa siihen, että eurooppalainen säännöstö toimisi paremmin. Nämä siis kaksi kysymystä niin hyvin nopeasti tästä aiheesta. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia Natalie, Edustaja Wikström pyysi puheenvuoroa. Hän on esittelijänä myöskin tässä opiskelijapuolessa mutta Anna Gomes taisi olla häntä ennen. Thank you. Kiitos. Minä kysyisin teiltä, kun vähän tietoja annoitte myös pätevyystasosta näiden ihmisten parissa. Oletteko myös erittäneet tätä ammattien tasolla? Ajattelen miten myös jotka sinistä korttia ovat käyttäneet. Miten houkutella pätevää väkeä. Tai ainakin aloittain. Onko tämä nyt vain tekninen ongelma, kun markkinat ovat niin pirstaloituneet ja järjestelmäkin? Eli jäsenvaltiot eivät halua harmonoida tätä? Vai onko niin, että on ihan vakavia ideologisiakin ongelmia? Että jäsenvaltiot hyväksyvät tällaisen ennen maailman propagandan äärilaidoilta, jotka vastustavat maahanmuuttoa. Että sanovat että ihmisille, että tämä on ennakkoehto meidän kehityksellemme, että voi vastata jotenkin väestökehitykseen. Mielestäni tämä on yksi tärkeimpiä tekijöitä, vaikka kun mietin omaa maatani Portugalia, Menetimme yli 400 000 ihmistä troikkavuosina 2011-2015. Osa oli mitä pätevintä väkeä, joita me ehdottomasti tarvitsisimme oman maamme kehityksessä ja heidät troikkapolitiikalla sysättiin maasta. Uh, it's hard to actually tell the people. On hyvin vaikea edes selittää ihmisille, että tarvitaan, tarvitaan maahanmuuttoa, kun nuoretkin ajetaan maasta pois. Mutta näin tehdään Portugalissa. Ja sitten puhutaan pakolaisistakin, olivatpa sitten teemme tai eivät. Eli oletteko huomanneet mistään jäsenvaltiossa, valtiosta, että sinisen kortin kanssa olisi menty kalastelemaan ihmisiä, jotka haluaisivat tätä pakolais yhteisöissä Jordaniassa, Libanonissa, missä tiedämme olevan yllin kyllin pätevää väkeä, jotka halajavat työhön Euroopassa. next is Mr. Batten, please. Kiitoksia. Edustaja Batten seuraavana. Thank you, Claude. Uh... Kiitoksia, Claude. Niin tässä avauspuheenvuorossa Dumont tämän jälkeen puhui tästä 2009 tämä direktiivi ei ollut onnistunut, Jan Hermaatin sanoi samansuuntaista. Hän on samaa mieltä, että kansalliset järjestöt ovat toimineet paremmin ja tehokkaammin. Eli tässä tapauksessa miksei sitten pidättäisi vain pelkästään kansallisissa järjestelmissä, koska ne ovat onnistuneet paremmin ja ne ovat tehokkaampia. Ja kuitenkin kaikki, kaikki ei käy sama harmonisoitu politiikka, kuten täällä Korana totesi. Eli tästä syystä suurin osa maista ei halua tätä. Ja kuten totesin juuri, että kansalaiset ovat tehokkaampia ja joustavampia. Ja tuskin tällainen kaikille tehty järjestelmä on parempi kuin se järjestelmä, joka tällä hetkellä toimii jo maissa. Ja tämä tietenkään ei ota myöskään huomioon ollenkaan poliittisia ajatuksia, eikä oikeastaan kansallinen yleisö haluaa kansallista valvontaa näissä asioissa, kuten UK-vaaleissa tuli hyvin esiin. Se oli hyvin tärkeä tekijä, vaikutti vaalien tuloksiin. Ja tämä näkyy myöskin Ranskassa ja Unkarissa ja muuallakin jo tällä hetkellä voimakkaammin tällainen suuntaus. Eli olisi ehkä parempi vain jättää kansallisten hallitusten päättää se, minkä tasoinen maahanmuutto on sopiva heidän maalleen. Että voidaan näitä sopeuttaa se kansallisiin olosuhteisiin ja jättäisi kansallisille toimijoille, ettei puhuta tähän. Edustaja Wimberg. Tack, ordförande. Kiitos, puheenjohtaja. No jaa, miksi tämän ehdotuksen pitäisi olla sen parempi? Kollega kertoi, että tätä on käytetty vuodesta 2009 ja nyt lisää hallintoa, virkavaltaisuutta – ja kuvittelette, että sitten toimii. Puhitte erilaisista palkkakynnyksistä ja sitten sanotte, että jäsenvaltiot itse niistä päättävät. Ja sitten puhuitte yhteisistä työmarkkinoista EU-ssa ja harmonoinnista. Mihinkäs tämä sitten johtaa pitkässä juoksussa? Missä tässä esityksessä esimerkiksi on siitä, mikä on kansallisjärjestelmän asemaa? Minä en ainakaan löydä mitään. Onko niin, että käy niin, että EU ottaa haltuunsa koko järjestelmään. Mainitsitte tässä myös, että sininen kortti, että haettaisiin jossain tietyssä maassa, että voidaan liikkuvuutta helpottaa. Mutta jos sitten saa sellaisen Ruotsissa työministerinä siellä ja haluaa mennä toiseen maahan, Espanja vaikka, pitääkö sitten hakea uutta sinistä korttia vai miten tämän olette meinanneet? Minä uskon, että tämä johtaa yli valtiollisuuteen enemmän ja pitäisi miettiä enemmän kansallisia järjestelmiä. Ne toimivat parhaiten. Kiitos. Is there anyone else? If not at this stage... Onko muita kysyttävää kysymyksiä? Jos ei, niin sitten voisimme ehkä kuulla tässä puhujilta näkemyksiä. Aloitetaan sieltä vasemmalta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäpä vastaan ranskaksi ranskaksi esitettyihin kysymyksiin, niin kuin pitää. Kysymykset olivat sinänsä kyllä hankalia, mutta kun tarkastellaan sitä, että ovatko nämä ehdotut muutokset riittäviä ja ovatko ne näin ollen tarvittavia oikeastaan pitäisi kääntää tämä kysymys toisinpäin ja todeta, että ne ovat erittäin pitkälti tarpeellisia, mutta ne eivät välttämättä ole riittäviä. Aivan kuten pyrin selittämään tässä meidän esityksessämme, on olemassa maahanmuuttopolitiikan suhteen lähestymistä sen suhteen, että houkutellaan paikalle maahanmuuttajia, mutta samalla nämä kilpailevat eurooppalaisten, muut maat kilpailevat eurooppalaisten maiden kanssa siinä, että näitä korkean osaamisen työntekijöitä houkutellaan maihin. Tuollainen suhteellinen kilpailuetu, joka mailla on, joka liittyy hyvin pitkälti olemassa olevan taloudellisen ilmapiirin, on olemassa, mutta loppujen lopuksi se, että jotkut, joillakin on parempi mahdollisuus houkutella työntekijöitä paikalle, on tosiasia. Eurooppalainen lisäarvo on aivan selvä. Se mahdollistaa sen, että voimme saavuttaa lisää tällaista suhteellista kilpailuetua verrattuna muihin maihin, jotka houkuttelevat työntekijöitä paikalle, eikä pelkästään niin, että öö, otetaan huomioon nämä kansalliset edut, vaan että tarjotaan lisäarvoa. Ensinnäkin tuo lisäarvo on liikkuvuutta. Useat edustajat ovat sen todenneet se, että meillä on sellainen työlupa, joka mahdollistaa siirtymistä yhdestä maasta toiseen, aivan kuten professori Maitsin totesi, tuollainen siirtyminen voisi olla järjestelminen automaattinen ja välitön. Joka tapauksessa se, mitä nyt tässä ehdotetaan, mahdollistaa tuollaista toimintaa ja, ja se tarjoaa siis ehdottoman lisäarvon aivan eittämättä. Toiseksi Tämä voi tietysti olla myös paradoksaalista, ja nimenomaan tämä monimuotoisuus Euroopassa on etu. Me voimme hyödyntää koko kokonaisuutta, kaikkien maiden kokonaisuutta, jotka muodostavat Euroopan. Ja tässä suhteessa me saamme myöskin suhteellisen kilpailuedun, joka täytyy ottaa huomioon, mutta ei se ole riittävää. Ei pelkästään sinisen kortin uudistuksella Euroopasta tehdä houkutteleva, vaan ennen kaikkea työ, työllistymisolosuhteet, niiden helppous. Mutta nämä ovat tietysti myös muita tekijöitä, jotka eivät ole lainsäädännöllisiä. Täällä puhuttiin esimerkiksi mahdollisuudesta käyttää tällaisia vakiohakemuksia, joiden avulla voitaisiin saada kysyntää ja tarjonta kohtaamaan. Eli on tärkeää tietysti se, että saadaan tällainen työtarjous ja sen jälkeen sitten äh, työtarjoukset ja työpaikan kysyntä kohtaisivat. Kaikki tällainen yleinen politiikka on se, mikä mahdollistaa sen, että Eurooppa todellakin voi olla mukana kansainvälisessä kilpailussa näistä työntekijöistä. Bring it up. Here it's on. Uh, yes, just one, one... Niin, vain yksi kommentti, kun sun tätä analyysiä, joka teimme, niin huomasimme, että todellakin tämänhetkisessä sinisen kortin järjestelmässä kukaan ei saa sinistä kartti, joka ei ollut jo, jo kansallisen sopimusten mukaisesti soveltuva. Eli me katsomme sitä, että EU sininen kortti ei ole mitään lisäarvoa sinänsä, koska he pystyvät käymään kansallisen järjestelmän kautta koska puhumme tässä ihmisistä, jotka ovat hyvin korkeasti koulutettuja, heillä on korkea palkkataso ja he saavat kahden kuukauden, kahden kuukauden työtarjouksen. Eikä tämä ole hyvin rajallinen työryhmä, eikä ole mitään maata, mikä eikö sitten ottaisi ihmisiä muutenkin jo vastaan. Eli tämä järjestelmä sinänsä ei ole vaan kysymys on siitä, että miksi tätä ei käyttö, ei käyttö vaan se, että käytti kansallista lupaa sen sijaan. Ja koska hallinnon taakka taas eu sinisellä kortilla on laajempi, että aletaan vähentämään ensin byrokratiaa, niin tämä on varmaan oikea paikka aloittaa. Yes, thanks very much. Uh... Kiitoksia kovasti. No lisäarvosta. EU-järjestelmät vastaan kansalliset järjestelmät Ensinnäkin vastaan yhteen kysymykseen. Ei tämä ole pelkkää somistusta. Komission aikomuksena ei ole pelkästään siellä, se on täällä rukata. Haluaisimme peripohjaisesti järjestelmää muuttaa. Ja tämän olemme nyt esittäneet. Tiedätte, että kun 2009 sovittiin tästä neuvosto yksimielisesti ja neuvosto yksin, tämä on aika jäykkä järjestelmä, kuten Jonathan totesi sinisen kortin alla hyväksytyt olisivat päässeet kansallisjärjestelmän puitteissakin, mutta edellytykset ovat joustamattomat ja tiukat. Eli jos nyt kysyy, tarvitaanko kansallisjärjestelmiä nykyisen sinisen kortin rinnalla, kyllä, nykyinen sininen kortti on kovin jäykkää. Jos ei nyt sallittaisi kansallisjärjestelmiä sitten, niin sillä olisi rajoittava vaikutus. Ja no sitä me emme komissiossa ole ajamassa takaa. Mutta kuten olen aiemmin jo selittänyt. Nyt haluamme sinisen kortin olevan paljon osallistavampi, kattavampi niiden muutosten pohjalta, jotka totesin. Ja olen aivan oikein, mitä herra Martin totesi, kun menee iät ja ajat ennen kuin muutetaan yhteisön lainsäädäntöä. Toivottavasti ei nyt niin pitkään mene tällä kertaa, mutta ne no, on joka tapauksessa on menettelyjä, mekanismeja, joihin uhrautuu aikaa. Haasteena on saada EU-tasolla joustava yhdenmukainen järjestelmä, joka kattaisi eivät pelkästään ne, jotka tulevat kansallisten järjestelmien kautta, vaan paljon enemmän korkean osaamistason työntekijöitä. Ei tässä haluta korota vain kansallisia järjestelmiä sinisellä kortilla, vaan haluamme Euroopan houkuttelevuutta lisätä. Miksi sitten pitäisi tarjota yhden koon malli? Emme meitä tarjoa. Me kyllä harmonoimme pikkusen, mutta yhtä lailla, kuten olen selittänyt, ei tässä palkkausta EU-tasolla aseteta. Meillä on tietty haarukka, vähimmäistaso ja sen päälle, mutta sitten se perustuu tietenkin kansallisella tasolla lasketun palkan pohjalta bruttopalkan mukaan. Jäsenvaltioilla on sitä paitsi myös oikeus päätellä työperäisten maahanmuuttajien volyymi. Se on perussopimuksessa määrätty. Kiintiöt, volyymit asetetaan jäsenvaltiotasolla. Me olemme esittäneet, että edelleen on mahdollisuus laatia työmarkkinatesti poikkeustilanteessa, jos sillä on häiritsevä vaikutusta työmarkkinoihin. Tällainen mahdollisuus edelleen on olemassa. Jollain tietyllä alalla, tietyissä ammatissa on paljon työttömyyttä. ja valtio voi silloin rajoittaa tai tehdä työmarkkinatestin ennen kuin päästävät työnantajia palkkaamaan korkean osaamistason työntekijöitä. Tässä on paljon turvalausekkeita ja joustoa, mutta yhtä lailla tarvitaan tiettyä yhdenmukaistamastakin. Esimerkiksi, että voidaan saada se tärkeä lisäarvo, unionin sisäinen liikkuvuus. Eli luottamuksen tämän on perustuttava jäsenvaltioiden kesken. Ja jotta luottamusta olisi, niin tarvitaan ainakin tietyn asteen verran – yhdenmukaistamista, ketkä tulevat kyseeseen, mitä oikeus ja niin edelleen. Eli tämä on kaikki ehdotuksessa nyt. Mitä, miten pitää kiinni kunnianhimoisesta joustavasta ehdotuksesta, ehkä haluatte sitä vielä joustavoittaa ja mieluusti siihenkin perehdymme. Että olisi sellainen järjestelmä, joka houkuttelisi korkean osaamistason työntekijöitä, jotka haluavat tulla Eurooppaan tai jotka ehkä haluaisivat tulla, joita työnantajat haluaisivat palkata. Ja tietää, että tässä olen samaa mieltä. Tämä on yksi tekijä, ei ainoa, joka vaikuttaa unionin houkuttelevuuteen. On muitakin maahanmuuttopolitiikan ulkopuolisia tekijöitä, joihin ei tässä voida puhua tässä taloustilanteessa, mutta me voimme kuitenkin maahantuloehtoja muuta, muuttaa. Jos ajatellaan, mitä hyötyä tästä on, jos ne voivat tarjota panoksensa talouteen, tai sitten on sitten puolesta järjestelmä, joka estää hakemuksen käsittely vie iät ja ajat, josta ei mitään lisäarvoa koidu. Eli totta kai kilpailukyky on tärkeää myös, ajatellaan muiden maiden järjestelmiä. Näin Eurooppa ehkä voidaan saada kilpailukykyisemmäksi. Tämä on ainoa tekijä, muitakin tekijöitä on. Me mietimme totta kai tässä myös muita, sanoisinko, esimerkiksi toimivuus tarkastus on käynnissä. Mietimme myös pätevyyksien tunnustamista. Työllisyyspääosaston kollegojen kanssa mietitään, miten voidaan helpottaa pätevyyden tunnustamista, ettei siitä tule pullonkaula. With, uh, relatively quickly. So there are a number of other things that need to be done on this. We that... Tässä on monia asioita, joilla tätä voidaan edesauttaa. Mutta mielestämme tämä on tärkeä ensiaskeli. Ja kuten totesin, direktiivi on kunnianhimoinen ja riittävän joustava. Toivottavasti voidaan se hyväksyä mitä pikimmiten ja sitten voi tarttua muihin tekijöihin. No totta kai komissiossa ihan mielellään tehdään töitä nekin. Ja sitten tuli vielä kyse ammatteista. 2014 luotamilla on tietoja eri ammattiryhmiä ajatellen. Johtajat toimitusjohtajat, kaupalliset johtajat tieteessä, insinöörialoilla, elinkeinohallinnossa. Vaikutusten arvioimissa on kyllä ihan koko liite näitä tietoja. En voi ihan avoimien olla täällä jotakin jäsenvaltioitakin, tai siis puheenjohtaja valtio voi ehkä jotain lausua. Totta kai Useimmat jäsenvaltiot ovat vastahakoisia, luo, eivätkä luovu kansallisesta järjestelmästä. Ei tämä ole mikään uutinen. Keskustelua käydään kaikissa maahanmuuttoasioissa, mutta on myös joku jäsenvaltioita, jotka ovat todenneet, että jos väline on riittävän kattava ja joustava, niin mikäpä ettei voisivat luopua omasta järjestelmästään. En tiedä, onko enemmistö, ehkä ei, mutta kuitenkin on erittäin tärkeää, että ehdotuksen järjestelmän sisältö osuu oikeaan. Ja sen valtiot sitten viime kädessä päättää, ollaanko valmiita luopumaan kansallisista järjestelmistä vai ei. Me haluamme työstää sisältöä komissiossa, pitää se mahdollisimman kunnianhimoisena, ehkä vähän kunnianhimoisempana, vähän joustavampanakin. Mutta varmasti kyllä tullaan keskustelemaan prosessin loppumetreillä, toivottavasti sisältöön perustuen. Meidän haasteemme on, että kansalliset järjestelmät kävisivät tarpeettomiksi, jos olisi sellainen järjestelmä, joka kattaisi eri tilanteet. Tarvitsisi riittävästi joustoa, vaikkakin on tietyn verran yhdenmukaistamista EU-tasolla. Kiitoksia kovasti. Tämän verran voin nyt sanoa. Mutta varmasti keskustelu kyllä jatkuu. Professor Martin, yep. Thank you. Well professori Morrison vielä. Niin, kiitoksia. Ihan näin tieteellisestä näkökulmasta katsoen voin todeta, että ei ole mitään todisteita siitä, että kansalliset järjestelmät olisivat tehokkaampia tai menestyksellisempiä sellaisenaan kuin eurooppalainen tai ylikansallinen järjestelmä. Anglosaksiset järjestelmät näyttäisivät olevan tehokkaampia mm, houkuttelemaan korkeatasoisia maahanmuuttajia kuin Manner-Euroopan järjestelmä. Tämä liittyy osittain maahanmuuttopolitiikkaan ja liittyy muuten muihin maahanmuuttopolitiikkaan liittymättömiin taloudellisiin tekijöihin. Siitä syystä on tärkeää tehdä tämä selväksi. Toiseksi, minun käsittääkseni meillä on vahva syy uskoa, että EU-tason järjestelmä täytyisi olla olemassa – on järkevää, että meillä on työntekijöiden vapaa liikkuvuus sisäisesti ja että meillä ei ole, että meillä on tärkeää, että meillä on tällainen Euroopan järjestelmä ja se on yksi mahdollisista tavoista päästä yli näistä taloudellista, kulttuurillisista, poliittisista rajoitteista, joita on olemassa, joita olemme painottaneet tässä meidän järjestelmässämme, joka tekee Euroopasta houkuttelevan korkean osaamisen työntekijöille? Vastaus oli siis kyllä, ja aloitan ihan alusta. EU-sininen kortti vuodelta 2009. Ollaan samaa mieltä siinä, että se ei tähän mennessä ole toiminut. Ja näin ollen, koska Euroopan järjestelmä on välttämätön, muutosta tarvitaan. Kysymys onkin, millä tavalla varmistaudutaan siitä, että tämä suuri harppaus, joka tulee tehdä, jotta vältettäisiin tuollainen symbolinen muutos, jonka mainitsitte, miten varmistaudutaan siitä, että näin tapahtuu? Minun käsittääkseni sininen kortti ei sinänsä ole pelkästään riittävää. Tämä ehdotus ei sellaisena mene pelkästään oikeaan suuntaan, mutta siinä otetaan kuitenkin esille että useita syitä, minkä vuoksi edellinen sininen kortti on epäonnistunut. Se on kuitenkin marginaalinen asettainen ja minusta se ei tule muuttamaan perustavanlaatuisesti työpohjaisen maahanmuuton ympäristöä Euroopassa. Jos katsotaan arvion lukuja, niin sitä näin ei tule tapahtumaan. Eli kysymys on siitä, millä tavalla meidän tulisi siirtyä kohti kattavaa työmarkkina lähestymistapa EU-maahanmuutossa. Tämä on pääasiallinen kysymys ja tässä mennään paljon pidemmälle kuin EU-sininen kortti Ja koska varmasti kaikki olemme samaa mieltä näiden puheenvuorojen pohjalta, että tämänhetkisten järjestelyiden joustamattomuuden puute on ongelma. Siitä syystä mielestäni on tärkeää, että ensimmäisessä vaiheessa ainakin varmistaudutaan siitä, että otamme käyttöön enemmän joustavuutta sinisiin korttiin, mutta emme kuitenkaan hukkaa sitä joustavuutta, joka meillä kansallisten järjestelyiden pohjalta on olemassa. Tiedän, että ei kannata Euroopassa yleensä viedä hirveästi eteenpäin näitä kansallisia järjestelmiä, mutta tässä tapauksessa on todelliset perusteet tehdä näin, koska ne ovat paljon joustavampia. Jos pelkästään vaikka siitä syystä, että niitä voidaan muuttaa hyvin nopeasti. Niin älkää siis ymmärtäkö väärin. On totta, että uusi ehdotus menee paljon pidemmälle joustavuudessa kuin aiempi, Se laajentaa edunsaajien määrää. Se vähentää kustannuksia, mutta se on silti edelleenkin hyvin rajallinen työkalu ja rajoittava työkalu. Sitä ei ole suunniteltu työmarkkinan tilannetta silmällä pitäen, vaan ottaa huomioon ne poliittiset rajoitteet, jotka edustaja Gomes mainitsi aikaisemmin. Se tulee HUN pääosastolta. Se on jo selvä asia, mutta tässä suhteessa pääprioriteetti tämän kaltaisen työkalun taustalla on jo tässä erittäin toimielimellisessä rakenteessa, jonka puitteissa sitä on ehdotettu. Sitä syystä se on tärkeää ja siksi sanoitte aivan oikein, että pohtikaamme, mitä perustavanlaatuisia muutoksia EU-tasolla tarvitaan – Kyllä sininen kortti voi olla osa tätä pakettia minun mielestäni, mutta en usko, että on hirvittävän järkevää luopua siitä joustavuudesta, joka meillä on järjestelmässämme jo. Tämä mielestäni on vaara. Ja lopuksi. Jos tarvitsemme eurooppalaista järjestelmää, niin tietysti pitkällä aikavälillä avainkysymys on toimivallanjako. jako avainkysymys on nimenomaan siinä, että ajatellaan toisella tavalla. Jos me suunnittelemme eurooppalaisen työmarkkinapolitiikan työkalua, niin jälleen kerran meillä on toimivaltakysymys kansallisella tasolla edessämme volyymi ja maahan päästettyjen työntekijöiden määrä. Tässä, tämä tilanne täytyy käsitellä. Ja siksi sanoin, että tämän hetkessä toimivaltajaossa, jossa työmarkkinoiden määräily tapahtuu kansallisella tasolla, niin minusta on järkevää yhdistää tämä niihin eri tarpeisiin, joita kansallisissa järjestelmissä on, ja pitää kansalliset järjestelmät, jotka vastaavat tätä tämänhetkistä toimivaltajakoa. Kun tämä lisää arvo on osoitettu riittävästi, niin silloin voidaan siirtyä toiseen vaiheeseen, jossa kansalliset järjestelmät eivät enää olisi tarpeellisia. Maybe just one word on this. In, uh, on this. Ihan sananen vielä tästä rajoittavaa, koska se tulee siis sisäasioiden pääosastolla. Minä kyllä voin sanoa, että me olemme käyneet keskusteluja työllisyys, ECOFin kasvupääosastojen kollegojen kanssa ja kuten tiedätte myös sidosryhmien kanssa, asiantuntijaryhmät, työnantajat, aliitot. No kunnioitan teidän näkemystänne, mitä tulee kansallisjärjestelmiä ja niin päin pois, mutta en voi hyväksyä, että tämä pelkästään heijastelisi jotain rajoittavan, kun se tulee homepääosastolta. Meillä on ollut keskusteluja komissiossa ja sidosryhmien kanssa. Mielestämme ehdotus kyllä osoittaa tämän. Kaikki tämän ovat tunnustaneet, että olemme kyllä huomioineet sidosryhmien, OECDnkin, työperäisen maahanmuuton asiantuntijaryhmänkin näkemykset. Siellä on työnantaja, tekin itse olette siellä sitä paitsi. Eli kyllä me olemme kuunnelleet sidosryhmiä elinkeinoelämältä, työmarkkinoilta. Eli mielestämme säännökset ovat aika tasapainoisia eikä ole mitenkään rajoittava Paitsi, että se on nyt komission ehdotus tietysti ja nähtäväksi jää, miten sen kanssa käy. Mutta tämä on tasapainon ehdotus, joka heijastelee meidän tarvettamme houkutella korkean osaamistason työntekijöitä kansallisin erityisjärjestelyin, mutta se vasta tiettyä talousjärkelyäkin. Eli tätä minä nyt tähdentäisin. Miten sitten arvioi mitä jotakin muutenkin määritelmiä? Defense, DG Home. No niin, Hompeosasto sai tuon puolustuspuheenvuoron. Nyt kun mennään sitten siihen mielenkiintoiseen kohtaan, että miten yksittäiset jäsenvaltiot ovat omia mallejaan työstäneet ja millä tavalla tämä liittyy ensimmäisen vaiheen sinisen kortin epäonnistumiseen, niin Spinellin kysymykset ja Griesbeckin kysymykset, jotka ovat tuolta keskiöstä kysyneet arkaluontoisen kysymyksen siitä, millä tavalla neuvosto tätä asiaa hoitaa ja mihin tämä ehdotus oikein on menossa. Minun käsittääkseni varjoesittelijät tarkastelevat tätä kuitenkin hyvin vastuullisella tavalla neuvotteluiden aikana. On tärkeää ymmärtää, että mistä tämä ehdotus nyt sitten tulee. Ja parlamenttihan ymmärtää ja varjoesittelijät ymmärtävät, että meillä on todellisia puutteita tietyn osaamis, osaamisen kohdalla Euroopassa. Ja monet ottavat sen esille. Meillä on tietysti kilpailukykytilanne maailmanlaajuisesti katsoen. Te mainitsitte tämän, puhuitte Yhdysvalloista ja muista järjestelmistä. Tampereelta ja muista mm, keskustelusta, jotka käsittelevät laillista maahanmuuttoa, kävimme keskustelemassa opiskelijoista ja tutkijoista, eh, kausityöntekijöistä. Nämä ovat pienen pieniä askelia, joita otetaan, kun pyrimme tarkastelemaan sitä, että kuuluuko meidän toimivaltaamme se, mm, mm, miten saamme tämän toimimaan, ja että Euroopan unioni ottaisi näitä eh, pieniä askelia mitä suuria työmarkkinamuutoksia ei synny siis tämän ehdotuksen jälkeen, vaan se mihin me pyrimme on se, että pyrimme ymmärtämään sitä, että haluamme houkutella työntekijöitä Euroopan unioniin niin, että meillä on muutama lisäarvo tässä suhteessa. Kaiken kaikkiaan jäsenvaltio kysymykset ovat tässä suhteessa tärkeitä, koska tiedämme, että laillisessa maahanmuutossa, aivan kuten edustaja Spinelli totesi, meidän nyt ymmärtää, missä neuvosto menee ja missä nämä arkaluontoiskysymykset ovat, mutta parlamenttina me emme voi jatkuvasti keskustella kokonaisvaltaista lähestymistavasta maahanmuuttoon. Mehän olemme näitä asioita käsitelleet vuosikausia, eikä meillä ole alkeellisimpiakaan ehdotuksia avulla näitä käsitellään, kuten esimerkiksi kausityöntekijöitä tai opiskelijatutkijoita koskevia ehdotuksia. Ne ovat melko rajallisia ehdotuksia. En tässä nyt mitenkään kritisoi ketään, mutta nehän ovat aika rajallisia ehdotuksia. Siitä syystä on tärkeää asettaa oikean asian yhteyteen se, miten rajallisia nämä ehdotukset ovat. Professori Maitsen mainitsi sanan rajallinen usean otteeseen. Eli korkea tavoitetaso on ihan suhteellinen. Kaikki riippuu kaikesta. Kysymys on siitä, millä tavalla analysoidaan tätä ehdotusta suhteessa jäsenvaltioihin ja siihen, mitä lisäarvoa EU tarjoaa. Minun mielestäni on kuitenkin erittäin tärkeää, että ymmärrämme tarkalleen, mihin parlamentti tässä pyrkii ja mistä tämä sinisen kortin uudistusehdotus tulee. Ja näin sitten me käsittelemme tätä uudistusta. No, tässä tilanteessa kaikkein tärkeintä on katsoa jäsenvaltioiden malleja ja tarkastella sitä, missä kohdin tämä uudistus voisi toimia. Ja tärkein näistä on Ruotsi. Anteeksi, jos nyt voin esittää tällaisen äh, laatuarvion. Ruotsilla on hyvä malli, kuten aina. Ei kai tätä olisi pitänyt sanoa mutta jos katsotaan tätä hyvää ruotsalaista mallia, katsomme myös Saksan mallia, joka on mielenkiintoinen. Ja sen lisäksi katsomme myös Italian toimintaa, eli pyritäänpä nyt saamaan lisätietoa näistä kansallisista malleista. Ja haluaisin todellakin kiittää tämän paneelin puhujia kaikesta tästä tiedosta. Kiitoksia kovasti teille kaikille. if it, sorry, if I could ask the other speakers to please. Pyytäisin äh, seuraavia puhujia tänne ylös. Jatketaan. So colleagues, let's, um, let's keep going. It's a... Uh, no hyvät kollegat, jatketaan. Maanantai-iltapäivä on kyseessä, joten täällä ovat varmasti kaikki vähän väsyneitä. Toinen osio siis Aloitetaan keskittymällä ruotsalaisen järjestelmään. Toivotan tervetulleeksi. Puhujamme ensimmäinen vieras mm, on Karin Ekenger, joka on ruotsalaisesta yritysliitosta. Ja hän on myös talous- ja sosiaalikomitean jäsen. Hän kertoo meille siitä, millä tavalla sininen kortti sopii yhteen tämänhetkisen ruotsalaisen lainsäädännön kanssa – ja annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you so much. Kiitoksia kovasti. On ilo olla täällä. Aion puhua ruotsia. Ruotsissa tuli lähes kahdeksan vuotta sitten käyttöjärjestelmä, jota moni pitää hyvin avokätisenä, ajatellaan työperäistä maahanmuuttoa. Ja minä ajattelin, käytän muutaman minuutin puhuakseni vähän taustasta järjestelmälle. Mielestäni siellä on selvä näkemys siitä, että totta kai meillä on yhteisiä haasteita, mutta ehkä erilaiset edellytykset puolestaan. Seuraava kalvo. Meillä on Ruotsissa pitkä ja pääosin myönteinen historia työperäisestä maahanmuutosta. 50-60-luvulla valtavasti tuli työperäistä maahanmuuttoa muista Euroopan maista. Ja 2004 laajentumisen myötä me olimme yksi kolmesta maasta, joka ei mitään siirtymämääräyksiä ottanut käyttöön. Tästä huolimatta meillä on ollut aika vähän maahanmuuttoa työn perään muista EU-maista. Siihen on varmasti monta syytä. Säästä voi puhua kielestä, voi olla paljon muitakin syitä, mutta todettakoon nyt, että näin on. Sitten meillä on työvoimapula kuitenkin, eikä vain korkean osaamistason ihmisistä, vaan monista ammattiryhmistä. Me me käytämme koulutettua työvoimaa rakennusalalla, tarvitsemme kausityöntekijöitä maa- ja metsätaloudessa. Me tarvitsemme päteviä kokkeja ravintoloihin. Toisin sanoen me tarvitsemme ison kirjon työvoimaa. Ja tähän liittyen meillä on aika suhteellisen suuri osuus kansainvälisesti toimia yrityksiä. Ja tämä on tavallaan taustana myös koko sille järjestelmälle, jonka me käynnistimme. Eli hyvin varhaisessa vaiheessa me otimme käyttöön kysyntälähtöisen järjestelmän työperäisessä maahanmuutossa – Joulukuussa 2008 käynnistimme ja sen jälkeen maahanmuuttovirastomme on arvioinut, että noin 120 000 työlupaa on myönnetty. Siis tilapäisiä työlupia. Nyt meillä on noin 18 000 työntekijää eu ulkopuolelta tullut tekemään työtä Ruotsissa. Yli puolet heistä tekevät työtä aloilla, joissa vaaditaan korkea osaamistasoa. Eli lähinnä yliopistotason koulutusta vaativissa tehtävissä, mutta meillä on kyllä aika paljon monia, jotka tekevät työtä kyllä myös muissa vähemmän osaamista, alisemman osaamistason tehtävissä. Se, että meillä on jo kahdeksan vuotta ollut järjestelmä käytössä, niin sen seurauksena meillä on 7000 ihmistä jotka ovat liittävän pitkään tehneet työtä väliaikaisen työluvin voidakseen hakea ja saada pysyvä oleskelulupaa. Eli kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että 25 000 on Ruotsissa ja tekevät työtä tämän järjestelmän ansiosta. Ehkä tavallisin työperäinen maahanmuuttaja on intialainen IT-spesialisti ja 6000 IT-asiantuntijaa meillä on. 18 000 pari tuhatta on muuten insinöörejä. Että vaikka olemme pieni maa, niin siitä huolimatta me olemme pystyneet houkuttelemaan ison määrän korkean osaamistason työntekijöitä, mihin tähtää myös sininen kortti, eli lisätä heidän määränsä EU-ssa. Tähän liittyen meillä on aika vähän sinisiä kortteja, kahdeksan tällä hetkellä vain. Eli meidän kansallinen järjestelmämme oikeastaan on ollut erityisen tärkeää. Sitten seuraava kalvo. No jos sitten esittelen järjestelmäämme ja sen rakennetta ja vertaan sitä sinisen kortin direktiiviin, niin ensinnäkin tärkeintä tässä on se, meidän järjestelmämme on yleisesti ottaen kattavampi. Meillä on ihan sama järjestelmä tai sääntely, olipa kyse korkean osaamistason työntekijöistä tai vähemmän pätevästä työvoimasta. Samat säännöt koskevat kaikkia. Sinisen kortin kohdalla on kyse vain korkean osaamistason työntekijöistä. Meidän järjestelmässämme työnantaja aivan vapaasti voi itse päättää tarpeestaan palkata joku kolmannesta maasta. Meillä ei ole ketään viranomaista syynäämässä pätevyyttä tai katsoa mitä sinisen kortin direktiivi sanoo pätevyydestä, vaan työnantaja sen itse päättää tarpeensa mukaan. Tämäkin on valtava ero. Meillähän tämä johtaisi isompaan virkavaltaisuuteen, jos pitäisi tällaista sääntelyä ottaa käyttöön meidän järjestelmässämme. Seuraava kalvo, kiitos. No, mm, mitä edellytyksiä sitten on työluvan saadakseen? Niin totesin, että työnantaja päättää tarpeesta, kenet hän haluaa palkata, mutta työlupa ei saa, ellei saa palkkaa, vakuutusta, vähintään tessien tai alan käytännön mukaan. Tämä on siis edellytys sille, että saa oles työluvan Ruotsissa. Voi tehdä koko työtä tai osa-aikatyötä, mutta kuitenkin niin paljon, että voi eh, hoitaa kulunsa itseään. Mutta tällaisia sääntöjä meillä noudatetaan siis. Tämä on hyvä muistaa. Sen sijaan, että meillä on palkkakynnys, mm, tämä on kytketty työehtosopimuksiin, niiden palkkataso on se, mikä on tavallinen palkkataso Ruotsissa, kun taas sinisessä kortissa on palkkakynnys. Se on vierasta meidän järjestelmässämme, sanoisin. Mutta kun meillä nyt on ollut oma järjestelmä, ja siitäkin saa pitää kiinni, niin tämä sininen kortti tuskin on mikään ongelma. Se, mikä tässä erilaista on myös, että järjestelmämme on joustavampi, meillä ei ole mitään rajoituksia, miten pitkä työlupa voi olla. Meillä ei ole sääntöjä myöskään sille, miten lyhyt tämä on, tai miten se uusitaan. Sekin tehdään tarpeen perusteella korkeintaan kahdeksi vuodeksi ensimmäisellä kertalla ja sitten kahdeksi lisävuodeksi, jos pit, jatkoa hakee. Neljän vuoden jälkeen pitäisi sitten hakea jo pysyvää oleskelulupaa. Tai voi mahdollisesti vielä saada poikkeuksellisesti kaksi lisävuotta työlupaan. Tämäkin on erilaista. Sitten johtopäätökset. Seuraava kalvo, kiitos. Jag har ju bara tagit upp några få, några få... Eh, Minä nyt olen tähän ottanut vain muutaman seikan. Kymmenessä minuutissa ei paljon ehdi sanoa, mutta meidän mielestämme kaikkein tärkeintä on tämä. Ja tässä ollaan työmarkkinoiden kanssa samaa mieltä ja hallituksenkin kanssa, että me haluamme pitää kiinni tästä järjestelmästämme, kansallisesta järjestelmästämme, ettei tulisi sellaista muutosta, mitä sinisen kortierotuksessa on. Eli todella pitäisi olisi mahdollisuus pitää kiinni rinnakkain kansallisesta järjestelmästä. Muuten meillä olisi kaksi järjestelmää. Yksi korkean osaamistason työntekijöille – ja sitten toinen järjestelmä muu, muille työntekijöille viranomaisesti pitäisi päättää sitten, mihin järjestelmän panna kukin. Eli kovin mutkikkaaksi kävisi. Lisäksi palkkakynnyksestä kysymyksiä on jo käytykin läpi, mutta minä totesin, että palkkakynnys on kyllä aika vieras käsitys meidän sosiaalisessa mallissamme – meidän mielestämme sen pitäisi olla jäsenvaltioiden käsissä päättää, käyttäkö palkkakynnystä tai omia sääntöjään pääsyksi työmarkkinoille. Kiitos. Thank you very much. Ten minutes of why Sweden is the best. Kymmenen minuuttia hyvin myönteistä Ruotsi. Kiitoksia tästä. Ja on mielestäni nähdä, miten tämä sitten toimii nämä rinnakkaiset järjestelmät. Ja meillä on myöskin mielenkiintoinen esimerkki Saksasta. Kidokais tulee kertomaan tästä kohta. Miksi käyttääkö paljon sinistä korttia Saksassa? Enemmän kuin muissa maissa. Ja kai se on Kölnin, Kölnin taloustutkimuslaitoksen johtava taloustutkija. Ja hän on myös ETSK: tukemassa e lausuntoa ja esitteli. Olkaa hyvä, Kais. Kiitoksia, että kutsunut tänne ja puhun teille Saksaa tällä kertaa. Tietenkin aika usein kysytään että miksi politiikan toimenpiteet toimivat tai eivät. Jos kysytään myös sitä, että miksi joku ei toimi. Ja se syy, miksi joku ei toimi, sitä on vaikea joskus vastata tähän kysymykseen. Seuraava kalvo. Kun katsomme tätä Saksan sinistä karttia. Mä yli 20 prosenttia näistä sinistä korteista vuonna 2012 jälkeen noista kaikista 48 000 kortista, ehkä noin 40 000. Meillä on todella erilainen kuin muissa EU-maissa. Tässä kaksi asiaa on tärkeää, miksi meillä on enemmän kortteja kuin muualla. Ensinnäkin Saksa on suurin EU-maa, totta kai voi odottaa, että myöskin eu on tämä näitä sinisiä kortteja. Ja toinen asia on se, että meillä on aika paljon kysyntää työvoimalle. Vuonna 2015 prosenttia työttömän aste, se on alhaisin aste EU-ssa. Eli työmarkkinat vetävät ja niillä on paljon tarvetta. Ja tämä tarkoittaa, että EUlla on enemmän, äh, eh, Saksalla tarvetta kuin muilla EU-maille. Eli yli 20 prosenttia EUn sinistä korteista on myönnetty siellä. Tietenkin tärkeää tietää tässä yhteydessä, että Saksa tässä yhteydessä ajankohtaa, kun sininkortti luotiin, niin teki selkeän päätöksen, että meidän maahanmuuttajärjestelmä perustuu tähän siniseen korttiin. Eli meillä oli strateginen päätös, joka teki tietoisesti silloin. Ja se oli siihen aikaan, siis vuonna 2012 alussa, kun tämä päätös tehtiin, jolloin Saksalla oli erityinen tilanne. Saksalla ei ollut vielä vastaavaa järjestelmää mutta oli kuitenkin tarvetta sitten taas kuitenkin työvoimalle. Seuraava kalvo. Kun katsomme Saksan taloudellista kehitystä, ja tätä pitää todellakin tässä yhteydessä katsoa nyt, että ymmärrämme tämän, niin katsotaan tässä on ollut talouden buumi, sitten 90 alussa. Talouden tilanne heikkeni. Sitten 2000 aikaa taas talous hieman kasvoi, siitä oli kestävää. Sitten taas tilanne heikkenemi tämän jälkeen. Meillä on sitten 5 miljoonaa työtöntä. 2005 meillä oli sitten jo huomattava määrä. Eli meillä oli silloin tilanne, joka oli heikko taloudessa. Eli ensinnäkin oli silloin kysyntä, kysy siitä, että miten saadaan oma työvoima töihin. Eli me silloin ajatella, että hakisimme työvoimaa ulkomailta. 2005 meillä oli suuri käännös. Yhtäkkiä työttömyysluvut laskivat. Tämä johti just näistä Hartz-uudistuksista. Ja tämä uudistus oli todellakin ainutlaatuinen käänne. Ja meillä oli jatkuvaa kasvua 2008-2009 kriisiin saakka, oli pieni nousu taas työttömyysluvuissa mutta tämäkään ei ollut ongelma, kymmenen meillä taas oli taas työttömyyden taso hyvin alhainen. Ja siinä vaiheessa, kun päätettiin sinimisestä kortista 2012, oikeastaan piti jo 2011 jo paina täytäntöä, mutta oikeastaan lopuksi hyväksyttiin vasta 2012, niin siinä tilanteessa näimme, että me oikeastaan väistimme hyvin talouden kriisin. Työttömyys on alhainen, lähetulevaisuudessa. Ja olemme tilanteessa, että tarvitsemme lisää pätevää työvoimaa, erityisesti teknisellä alalla ja terveysalalla. Seuraava kalvo. Sitten katsomme maahanmuuttoliikettä Saksaan. Ja se osoitti, että 90-luvun jälkeen meillä on ollut näitä myöskin näitä saksalaisia, jotka ovat muuttaneet ulkomailta ensin Saksaan takaisin ja he saivat ensin täällä vastaavat oikeudet. Ja tämä sitten väheni tämä maahanmuutto. Se muuttuva nettomuutoksi. Sitä, ennen Saksa ei ollut mikään suuri maahanmuuttomaa. Eli Saksa oli erittäin varovainen maahanmuuton suunnalta. Ensimmäistä sitten punavihreä hallitus päätti uudesta kansalaislaista vuonna 2002 ja 2002-2004 välisenä aikana tämä tuli voimaan. 2005 meillä oli uusi oikeus joka ei tehnyt paljon muutoksia. Eikä muutamia uudistuksia tehty. 2011 oli vielä sitten tunnustamisoikeus. 2012 sitten olimme siinä tilanteessa, että Saksalla todellakaan ei ollut mitään modernia maahanmuuttolainsäädäntöä. Meillä oli tällainen oleskelulupa hyvin korkeasti pätevätyneille työntekijöille, mutta se oli tulotaso niin korkea, että se tuskin käytettiin. Ja 2012 näimme, että nyt tarvitsemme uusia toimenpiteitä, uuden järjestelmän, uuden lain. Ja 2012 sitten tehtiin tämä päätös sinisestä kortista. Ja sinisellä kortilla oli se etu, että ensinnäkin se oli EUn lainsäädäntöä, se piti sovi silti joka tapauksessa panna täytäntöön meillä. Ja sopi erittäin hyvin saksalaiseen työmarkkinatilanteeseen, oli liberaali kuin Saksan lainsäädäntö, mutta tuota toisaalta niin ei ollut niin liberaali, että se voi panna täytäntöön. Oli tavallaan helpompi panna EU-lainsäädäntöä koska ei silloin ole liitto, liittoneuvoston kautta tässä lainsäädäntömenettelyssä. Näin tämä meni nopeammin ja helpommin tällä toista menettelyä käyttää. Ja sininen kortti ei ollut ainoa maahanmuuttoon lainsäädännön asia vuonna 2012. Vuonna 2012 jälkeen meillä on myöskin oleskelulupa joka antaa kuusi kuukautta työnhakuun, oleskelun Saksassa. Ja näitäkin huomattava määrä jo Saksassa. Mutta laadullisesti tietenkin tämä on ihan toinen ulottuvuus. Eikä tässä tavallaan voi katsoa myöskin potentiaalia maahanmuuton osalta. Meillä on tämmöinen verkkosivusto It in Germany, jossa juuri pyritään maahanmuutto liikkeen tukemiseen. Eli täälläkin toki pyrimme ja tietoisesti puhuttelemaan ulkomailla asuvia. Ja tässä yhteydessä juuri sinne kortti oli oikea väline tähän. Seuraava kalvo, olkaa hyvä. Mutta sinne kortti, se ei ollut ainoa oleskelulupa päteville työntekijöille Saksassa. Meillä on myöskin tämä pätevien työntekijöiden oleskelulupa. Se on 24. meidän oleskelulupa lainsäädäntömme paragraafin mukaan myönnetty. Ja tämä oleskelulupa, siinä on yksi haitta sinisekorttiin verrattuna. Se on hyvin monimutkainen menettely ja siinä jää paljon harkinnan valtaa vielä. Ja kun menettelyt ovat keskitettyjä, niin niin sinisen kortin osalta tämä ei ole niin ongelma. Ja kuitenkin meillä tämä maahanmuuttomenettely on täällä taas hajautettua kuntiin. Eli saattaa olla erilaisia päätöksiä eri tapauksissa, kun taas sinisessä kortissa tilanne on taas selkeämpi, miten se myönnetään. Ja sitten kansallisella määräyksellä on myöskin ongelma, että siinä on liikaa kohderyhmiä, Saksassa opiskelleet akateemikot, akateemikot joilla on, tai sitten kansainvälisen työharjoittelussa olevat henkilöt, tai sitten erilaiset henkilöt, johtavissa asemissa olevat henkilöt. Tässä on monia eri ryhmiä mukana. Ja kun me tästä arvioinnin, tästä tuli kymmenen sivun arviointi siitä eri mahdollisista tavoista päästä tähän mukaan. Eli tämä tekee vaikean myös ymmärtää tämän oleskeluvan käyttö. Ja tässä yhteydessä sininen kortti oli taas uusi, helpompi väline, koska säännöt ovat selkeät. Henkilöllä pitää olla korkeakoulututkinto ja tietty tulotaso. Eli selkeästi määritelty, mikä kohderyhmä tässä on kyseessä. Ja tämä on juuri se syy, miksi Saksa päätti ottaa sinisen kortin käyttöön, koska tämä on yksinkertainen menettely verrattuna kansalliseen menettelyyn. Ja mitä en maininnut vielä tässä on se, että on kuitenkin vaikea tässä määritellä sitä, että kuinka monta prosenttia näistä sinisen kortin haltijoista ovat myöskin kansallisessa menettelyssä mukana. Mutta meidän pitää aloittaa, että jotkut henkilöt, jotka joilla on sininen kortti, saattaa myöskin kansallinenkin lupa kädessään. Sitten seuraava Kalvo. Sisäkortin uudistus. No ensinnäkin tässä on tärkeää, että Saksa ei koskaan ajatellut tässä eurooppalaisessa tasolla keskusteluissa, vaan ajattelimme sitä, kuinka päästään parhaiten Saksan työmarkkinoille tämän avulla. Ja sitten paitsi Ruotsillahan oli jo tuolloin tämä järjestelmä käytössä. Meillä, meillä oli vain onnea, että sininen kortti tuli tavallaan oikeaan aikaan meille. Kuitenkin toisaalta pitää todeta, että, että tämä sopimus erittäin hyvin Saksan työmarkkinoille ja panimme sen hyvin vahvasti käytäntöön siellä. Ydin asia on se, miksi me onnistumme niin hyvin on, ja miksi se muissa maissa ehkä ei tämä ole otettu huomioon, on, on se, että pitää toikin päättää sinisen kortin puolesta ja tämä maahanmuutto jää sopeuttaa tähän pitää miettiä työmarkkinoita tässä yhteydessä. Ja meidän pitää siis vakuuttaa muut maat tästä, eikä niinkään pakottaa heitä siihen, ja pakottaa, että siihen, sinun kohti toimisi paremmin. Kiitoksia. Finally we have Alberto Guariso. Kiitoksia. Lopuksi sitten Alberto Guariso, joka on kertomassa meille Italian tilanteesta ja siitä, millä, missä tämä lisäarvo on, kun meillä on tämä sininen kortti ja sitä ei seurata kansallista järjestelmää. Niin samalla hän kertoo Italian tilanteesta. Olkaa hyvä. Grazie, in quanto jurista parle... Kiitos. Juristina puhun tietenkin oikeudellisista asioista. Tässä minulla on tuossa tehtävässä totta kai lähtökohtana Italian kokemukset kuten täällä on jo kuultukin, kun ajatellaan mitä on saatu kokemuksia soveltamisesta, niin ovat hyvin reaalisesti joulukuuta 2015 on luku 400 sinistä korttia kaikkien kaikkiaan Italiassa, siis EU-ulkopuolisten työntekijöiden kanssa – kun muuten on 8000 siis EUn ulkopuolelta, mutta sininen kortti vaan näiden kohdalla. Siis syyt eivät välttämättä ole niinkään sääntelyssä, säännöstössä. Tässä on kysymys rakenteellisista ongelmista. Se, että meillä on kovin vähän työmarkkinoilla korkean osaamistason työntekijöitä. 100 000 Italiasta lähti yhden vuoden aikana ja kaikki olivat nimenomaan pätevää väkeä, menivät muualle – ja se vaikutti yrityksiin ja ei ole tutkimuksia myöskään investointu ja, ja yrityksissä on hyvin vähän käytetty ulkoistamista hyväksi. Tässä tilanteessa me olemme pyrkineet ottamaan mukaan myös vähän joustotekijöitä, mitä direktiivikin sallii. Kun ajatellaan, että sininen kortti Italiassa on ulkopuolella kiintiöiden, meillä on tarkat kiintiöjärjestelyt käytössä sillä syyllä, että ennen kuin Italian tulee, niin pitää olla tavallaan jo työpaikka olemassa. Ei voi tulla vain hakeakseen työpaikkaa. Ja kun ajatellaan talouskriisiä tai laittoman maahanmuuton kriisiä, niin kiintiöt suljettiin. Eli niinpä paradoksaalisesti, kun meillä on näin vähän sinisiä kortteja ollut, niin ja kiintiöiden ulkopuolella annettu lupa vuoden kuluessa. Ja kun hallitus todellakin määrittää, määrittää vuosittain kiintiöt, ja niitä oikeastaan ei olekaan käytössä, niin sininen kortti on ollut tavallaan ainoa laillinen väylä päästä Italiaan. Ja, ja toivomme, että jatkossakin tällainen on mahdollista ja varmasti tässä on ehdotuksessa myös että siellä olisi kyllä kiintiöitä, mutta voidaan toimia myös kiintiöiden ulkopuolella. Tämä on erittäin tärkeää meille. Ja kun ajatellaan meillä jo olevia kahden vuoden ajalta, niin he ovat saaneet vapaan pääsyn työmarkkinoille ja vähimmäispalkka ei ole kovin korkea, se on 24 700 000 vuodessa, eli se on vastaava kuin monessa ammatissa. Huolimatta näistä tietoista Italiasta, eli todellakin vähän menestystä. Ja sitten on pyritty tarjoamaan vielä lisää joustoa eri tekijöille, no, tosin ei kovin menestyksellisesti, mutta kuitenkin ehkä nekin on hyvä esitellä ja ottaa huomioon, kun tätä uudistusta viedään eteenpäin. Ensinnäkin se, että korvataan viranomaisen hyväksyntä itse sertifioinnilla yrityksessä tietyn sopimuksen pohjalta ministeriön, ministeriön ja ammattialajärjestön välillä. Tämän elinkeinoelämän järjestö voi kutsua korkean osaamisen työntekijän ilman, että mitään hyväksyntämenettelyä käydään läpi. Pelkästään sertifioimalla itsensä täyttäen tietyt edellytykset, joita laki edellyttää. Toinen pyrkimys on se, että myönnetään työmarkkinoille pääsy, jos työntekijällä on jonkinlainen autonominen äh, itsenäisen ammattiharjoittajan suhde. Innovatiivisilla aloilla sitä on vähän määritelty laissa, mutta totta kai kyseessä on vähän rinnakkaisesta väylästä, koska on kyse nimenomaan itsenäisestä ammatinharjoittajasta eikä palkallisesta työstä tai palkansaajasta. Vähän menestystä tälläkään on ollut, mutta ainakin on kokeiltu. Kolmanneksi paikan päällä tapahtuva koulutustoiminta, siis kolmansissa maissa, ja sitten voidaan taata pääsy, kun on saanut koulutusta jo eu ulkopuolella. Ministeriö tai paikallisyhteisökin voi tarjota tätä. Tälläkin on pyritty tavallaan luomaan tiettyä suhdetta, kun määriteltiin kiintiöitä työmarkkinoille pääsylle. Eli jos on käynyt tiettyjä koulutuskursseja ulkomailla, tietenkin silloin kiintiöiden aikanakin tällainen on mahdollista. Ei tämäkään ole mikä menestystarina ollut, mutta jatkossakin sitä voidaan miettää. Sitten vielä viimeinen joustoyritys. Siinä on liittyy direktiivin saattamiseksi osaksi kansallisen järjestelmän. Se, siellä on luotu yhteys tutkinnon ja ammattipätevyyden välillä. Eli tutkinto voi olla erilainen kuin mitä on ammattipätevyys. Ja ammattipätevyys puolestaan liittyy johonkin tiettyyn työtehtävään mutta se täytyy sitten selvittää kokemuksen pohjalta, ei niinkään tutkinnon pohjalta. Ymmärtääkseni direktiivi ehdotuksessa mennään aika selvästi tähän suuntaan. Sikäli, että sinne tulisi arviointi tekijäksi aika tärkeällä tavalla myös kolmen vuoden ajalta saatu kokemus, jos nyt oikein muista tämän uudistusehdotuksen, että jotta voidaan taata tämä pätevyys. Ja meidän Italian ilmeisesti muissakin maissa järjestelmissä, missä TES ei määrittele tutkintoa tai pätevyyttä tai sido pätevyyttä tutkintoon. Se ei toimi pelkästään tutkinnon, vaan kokemuksen perusteella saanut pätevyyden pohjalta ja se täytyy tietenkin arvioida. Mutta se on kuitenkin pätevyys sekin, vaikka se on saatu kokemuksen kautta eikä tutkinnon suorittamalla. Ja tämällä joustokin on aika tärkeää. Sitten mitä ongelmallisia tekijöitä voitaisiin tulla vastaan joustavuttamisen myötä, ja tämäkin on uudistuksen pohdiskelua varten ajateltu. Kun ajatellaan liikkuvuutta Euroopan unionissa, olemme todenneet, että se on erityisen tärkeä tekijä. Jos ajatellaan tätä lisäarvoa, jota voitaisiin saada direktiivisestä Italiassa ehkä muissakin maissa, jotka toimivat kiintiöiden pohjalta, myös ajatellen pitkän oleskeluluvan haltioita. Kun sininen kortti nyt on mahdollisuus myös saada pitkä oleskelulupaa, ja Italia ei enää tulisi, jos ei ole kiintiöitä, koska pitkän oleskeluluvan haltijat tavallaan estettäisiin tulemasta. Mutta sitten tällaisia kiintiöitä enää olisi sinisen kortin työntekijä ehkä haluaisi saada pitkään oleskeluluvan liikkuakseen helpommin työmarkkinoilla, koska se ei enää olisi kytköksissä johonkin tiettyyn korkean osaamistason työhön. Meidän järjestelmässämme se on estetty Italian ulkopuolella, jos ei ole kiintiöitä. Mielestäni olisi erittäin tärkeää huomioida sekin, että entinen sinisen kortin haltijalla nyt on pitkä oleskelulupa pitäisi hänenkin päästä sinnekin, missä on kiintiöitä pitkän oleskeluvan haltijoilla, eli liikkuvuus olisi taattu kuitenkin. Ja se, mikä meillä on tärkeää myös, mistä on paljon keskusteltukin, esimerkiksi poliittisten pakolaisten pääsy ja sinisen kortin haltijaksi, kansainvälisen suojelun henkilöt. Me 25 prosenttia niitä, on hakevat kansainvälistä suojelua, ja nimenomaan saavat sen kansallisen lainsäädännön pohjalta, humanitaarisen lain pohjalta. Meillä on kansallisoikeudessa taattu tämä suojelu. Jos, jos he jäävät kokonaan näiden kuvioiden ulkopuolelle, niin minä olen sitä mieltä, että tässä menetetään aika iso palaa. Eli kannattaa miettiä myös se, että sinne tulisivat ne, joilla on kansainvälisen suojelun lupaa sitten vielä viimeiseksi. Merkittävä houkuttelevuustekijä on yhdenvertainen kohtelu. Eli takeet siitä, että kun tulee johonkin maahan, niin saan yhdenvertaisen kohtelun. Vah, vanha direktiivi jotain lausuu tästä, uusi sitä vielä laajentaa. Ja siksi tässä on kaksi tärkeää kysymystä. Ensinnäkin, että saa tärkeän mahdollisuuden osallistua työmarkkinapalveluihin kansallisesti. Se on erittäin tärkeä. Edelleen direktiivin pohjalta, jos on sininen kortti, no 400, niin ei voisi osallistua puolestaan julkisiin kilpailuihin ja päästä julkiseen virkaan siis. Kun on kyse julkisesta virasta, Eli, eli olisi vain yksi keino, ja tämäkin laajentaisi mahdollisuus päästä virkakoneiston työntekijäksi. Ehkä tällainenkin on syytä säilyttää. Ja sitten vielä pääsy sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Siitä voidaan sanoa tietenkin, että jos palkka on korkea, niin ei ole tarvetta saada sosiaaliturvaetuuksia, mutta kun ollaan päätetty, että palkka ei saa olla liian korkea, 20 4000 euroa Italiassa, niin eikö sillä pitäisi olla mahdollisuus päästä sosiaaliturvajärjestelmän piiriin? Mielestäni tämä on erittäin tärkeää ottaa mukaan. Samantyyppinen muotoilu kuin on pitkän oleskeluvan direktiivissäkin, sielläkin on viittaus 883 asetukseen, joka on ollut kiistakapulla kyllä Italiassa vuoden 2011 direktiivin kohdallakin, mutta se on ollut kiistakapuolella, koska hallitus on sitä mieltä, että se pitäisi kiinni näistä sosiaalietuuksista. Ehkä olisi mukaan asianmukaista toistaa tätä ongelmaa, joka aiemmin on tullut vastaan, niin on ollut aina tuomistumissa asti. Siksi olisi hyväksyä yhden vertainen kohtelu, mutta väljämällä muotoilu niin kuin on 109 kautta 2003 direktiivissä. Kiitoksia kaikille kolmelle teistä. Tästä oli kovasti hyötyä. Nyt aloittaa edustaja Wikström ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille teille, jotka osallistutte tämän päivän valiokuntaistuntoomme. Meidän on tärkeää kuunnella teidän kokemuksianne. Ja minusta aika outoa, puhua englantia, kun täällä on nyt ruotsalainen edustaja paikalla, Jota vainapa ruotsiin. Laittakaapa kuulokkeet päähän. Tuntuu oikein mukavalta, että kerrankin kuulee ruotsia tuolta lehteriltä. Se on hienoa, kun täällä valiokunnassakin puhutaan ruotsia. Kiitoksia tästä, Kaarin. Ruotsihan on usein maa, joka pistää silmään eri tavoin. Ja tässä esimerkiksi kahdeksan henkilöä 18 000 on saanut sinisen kortin. Se kertoo paljon Ruotsista maana ja siitä järjestelmästä, että olemme hyödyntäneet. Meidän tulee kuitenkin muistaa se, että Ruotsi on aina poikkeus myös siinä, millä tavalla se työnantajapuolelta ja ammattiliittopuolelta tekee tämän lopputuloksen. Ja tällainen järjestelmä on käytössä vain Ruotsissa. On erittäin epätodennäköistä, että se leviäisi kaikkiin eurooppalaisiin jäsenvaltioihin. Siitä voi tietysti uneksia, mutta tuskin näin käy. Meidän täytyy kuitenkin kaikkien pohtia sitä, nyt kun kysymys on globaalista maailmasta, jossa kilpailukyky on olemassa, jossa kaikkien täytyy löytää työvoimaa sekä matalakoulutettua että korkeakoulutettua. Ja kun tarkastellaan sitä, mitä tapahtuu muissa maailmanosissa esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa kaikki tietävät, mikä vihreä kortti on. Ihan sama, kuin keneltä täällä vaikka Euroopassa ky- kysyy, että tiedättekö mikä, mikä green card on, niin kaikkihan sen tietävät, mutta miltä kukaan eurooppalainen tiedä, mikä tämä sininen kortti on. Ei kukaan. Siksi, että emme ole tehneet sitä houkuttelevaa. Nyt jotain täytyy tehdä jotta ei pelkästään Saksa pääse sitä hyödyntämään ja houkuttelemaan paikallista työvoimaa, jota se tarvitsee. Siitä syystä olen sitä mieltä, että on parempi, että pyrimme löytämään tavan, jossa otetaan huomioon se, että me olemme kilpailutilanteessa ja että meidän Euroopan unionina todellakin täytyy ponnistella, jotta voimme houkutella niitä työntekijöitä, joita tarvitsemme. Mm, no kymmenisen päivää sitten puhuin Sri Lankan pääministerin kanssa, joka oli täällä vierailulla. Ja hän kertoi tuolloin, että EU ei, on nyt vähemmän houkutteleva työvoimalle, mutta myös tutkijoille ja opiskelijoille, mikä luonnollisesti minulle on tuskallista, koska olen ollut esittelijänä tässä direktiivissä, joka käsittelee tutkijoita ja opiskelijoita kolmansista maista, mutta tuo lukumäärä on nyt laskussa siis Sri Lankan kohdalla ja myös muiden maiden kohdalla enkä henkilöt jotain uusia kohteita, johon mennä. Ja ei haluankin kysyä teiltä kaikilta, mitä meidän pitäisi tehdä, jos halutaan varmistautua siitä, että todellakin nämä ihmiset tulevat Eurooppaan. Puhuin Sri Lankan pääministerin kanssa siitä, että nämä opiskelijat ja tutkijat menevät Kiinaan, Australiaan, Kanadaan, USAhan mieluummin. Ja kaikki tietävät, mitä vihreä kortti merkitsee – mutta kenelläkään on aavistustakaan siitä, mikä tämä sinnekortti on. Mitä meidän pitäisi teidän mielestänne tehdä, jotta siitä tulisi houkuttelevaa äh, kaikkialla maailmassa? Thank you, Cecilia. This question of... Kiitoksia. Tämä kysymys sinisen kortin houkuttelevuudesta ja brändäyksestä suhteessa mm, Green cardin on tärkeää. En tiedä, oletteko paikalla, kun Franco Frattini äh, lanseerasi tämän sinisen kortin aikoinaan. Silloin otettiin sillä ajatus siitä, että saataisiin aikaiseksi joku tällainen Green Cardin tapainen kortti Eurooppaan. Se oli erittäin houkutteleva kysymys. tietysti kukaan ei olettanut, että saisimme jotain aivan samankaltaista aikaiseksi. Mutta nyt olemme pyrkineet tarkastelemaan sitä, mitä seurauksia on tällaisella kortilla, jolla ei ole hyvää imagoa. Ja ihmiset haluavat ehkä pikemminkin mennä Kanadaan tai vaikka Yhdysvaltoihin. Tässä on tietysti tärkeää ottaa näitä eri näkemyksiä esille, sillä tämä on yksi kohta, joka on otettu esille aiemmin. Ja tiedän, että täällä muutkin sitten ohimennen käsittelivät sitä, mutta se oli tämä alkuperäinen näkemys, alkuperäinen sininen kortti, joka meillä oli, ja olen ilahtunut siitä, että Cecilia Wikström esitti tämän näkemyksen. Claude, voinko vielä sanoa ihan lyhyesti Ruotsin näkökulmasta. Mitä voitaisiin tehdä, että enemmänkin kuin kahdeksan henkilöä niistä, joita tarvitsemme, tulisivat tämän sinisen korttijärjestelmän puitteissa? Mitä Ruotsin näkökulmasta, öö, mitkä ovat ne sellaiset kriteerit, joita voitaisiin tehdä, jotta tästä tämä olisi houkuttelevampi? Tähän meni puoli minuuttia. Kerron vielä yhden hauskan anekdootin. Olin Yhdysvalloissa ja taksissa öö, Washington DC:ssä lentokentällä ja sanoin Olin miehen kanssa, joka näin, että hän on tullut kauan äh, Yhdysvalloissa ja hän sanoi, että hänellä on vihreä kortti ja kysyi, miten hän sen sai. Ja hän hymyili aurinkoisesti. Hän sanoi, että voitin sen arpajaisissa. En minä nyt sano, että meidän pitäisi järjestää mikä tämä sinisen kortin arpajaisia, mutta sen houkuttelevuus on tunnettu maailmanlaajuisesti. Ja kyllä meidän jotain täytyy tehdä, jota haluamme korostaa sitä, että ettei tämä eurooppalainen systeemi huono ole, puheenjohtaja. En halua nyt näitä arpajaistarkistuksia kyllä tässä rohkaista esittämään, mutta kyllähän se on tietysti yksi niistä tavoista, joilla Green Cardin saa, se on totta. Mutta ei tästä nyt mitään Ruotsin keskustelua tule. Budil Valero kuitenkin seuraavana yksi varjoesittelijöistä. Minäkin puhun ruotsia, totta Maara, No hei Kaarin, hauska, että olet täällä. Minä vähän mietin teidän muita maitannekin, miksi on hauhan vaikea katsoa vähän pidemmälle, eikä vain ajatella korkean ihmisiä. Vaikka meillä on ainutlaatuinen Ruotsin malli, niin se, jos meillä olisi mahdollisuus muuttaa sinisen kortin direktiiviä kattamaan enemmän väkeä kuin aiemmin, ja vähän siihen suuntaan ollaan menossa jo, mutta mehän tiedämme, että me tarvitsemme sekä korkeasti koulutettua että vähemmän koulutettua. Ajattelin myös kolmatta ryhmää. Tiedän, että kymmenessä minuutissa ei siitä voitu puhua, mutta ne, jotka ovat tulleet pakolaisina, turvapaikanhakijoina, jotka ovat tehneet ehkä työtäkin jo meidän maissamme, ja sitten kun saavat hylkäämispäätöksen, mutta ovat jo kantaneet huolta elannostaan, miksi ei anna mahdollisuutta sitten heillekin jatkaa sitä työtä työluvan kanssa ilman, että heidän täytyy palata välillä kotimaihinsa. Tällainen muutoskin voitaisiin ottaa käyttöön, kun tätä muutetaan, kuten Ruotsissakin, että silloin kun he ovat jo ovat olleet pidempään työskennelleet ja eivät joudu palaamaan kotimaahan hakeakseen sieltä käsin työlupaa, vaan voin hoitaa sen suoraan Ruotsissa jo. Mikä tässä nyt on hankaluutena teidän muissa järjestelmissämme, että vähän tämän suuntaisesti ajatellaan? Mitä Saksa tai Italia sanoisi? Miten se vaikuttaisi teidän lainsäädäntöönne? Että katsoa vähän etämmälle. Thank you very much. And I should mention that... Kiitoksia, niin haluan mainita, että Ruotsin malli on kyllä kovasti esillä varjoesittelijöiden kokouksissa. Me haluan painottaa sitä jopa italialaisen varjoesittelijän toimesta. Barbara Spinelli, ole hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pari tarkkaa kysymystä haluaisin esittää Claude Moraisin äh, esittelemään direktivirtukseen. Ymmärränkö oikein hyvin sen, että mikä täällä on Ruotsin järjestelmässä, että et halua tietenkään hyväksyä direktiivi, koska heillä on joustavia, toimivia kansallisia järjestelmiä käytössä. Eikä te halua sitten poistaa näitä. Mutta kun katsotaan tätä uutta ehdotusta, niin näen, että kun katsotaan artiklaa 4, niin jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus myöntää myönteisiä, myönteisiä tai, tai erilaisia oikeuksia työntekijöille eri, eri tasoilla, vaikka kohtelussa tai, tai 16 artiklassa, kun perheitä yhdistetään tai menettelytavoin osalta, artiklassa 10. Ja muissa artikloissa, kun puhutaan vaikka väliaikaista työttömyydestä, niin niin kun on ollut, oleskelulupa voimassa, niin voi myöskin poistua alueelta tämän jälkeen. Eli tässä on olemassa mahdollisuuksia, muutamia, muutamia mahdollisuuksia olemassa, että voidaan jatkaa tätä kansallisten järjestelmän puitteissa. Mutta mitä kysyisin erityisesti professori Ekingeriltä ja myöskin Kaisilta ja Kuorisolta, kysyn siitä, että tarvitaanko uuden ehdotuksen, pitääkö se vielä laajentaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta antaa myönteisimpiä mahdollisuuksia työntekijöille muita oikeuksia kuin tässä hetkessä ehdotuksessa olevat, olevat mahdollisuudet. Kun ajatellaan sitä, että uusi sininen kortti, se uusi versio, se laajentaa kansainvälisen suojelun saavien henkilöiden määrää, mutta ei turvapaikanhakijoihin kuitenkaan. Ja jos oikein muistan, niin Ruotsin järjestelmässä turvapaikanhakijakin voi saada työluvan. Eli tämä on kyllä kilpailukykyisempi järjestelmä, tämä Ruotsin järjestelmä kuin sininen kortti. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Ja sitten, mitkä muut sektorit voisivat olla kyseessä, joihin voitaisiin laajentaa tätä, tätä opt-out-mahdollisuutta. Eli tässä on tällaisia rinnakkaisia järjestelmiä, rinnakkaisia sektoreita. Ja samanaikaisesti on olemassa Ruotsin järjestelmän määräyksiä, jotka ovat myönteisempiä, jotka pitäisi ottaa mukaan tämänhetkiseen uuteen erotukseen. mikä kollega Podo täällä totesi, se on juuri tärkeä asia. Äh, Povilio siis, korjaan. Eli otettaisiin mukaan myöskin nämä alemman tason osaajat tähän siniseen korttiin. Kiitoksia. Thank you very much. If, if we're all done, I can go. Kiitoksia. Jos kysymykset on nyt esitetty, niin voin palata tässä ensin Karin Neckengerin puolen, puolen ja muiden puhujien puolen. Kyllä, niin minä jatkan jo ruotsiksi. Kun puhutaan Ruotsin järjestelmästä ja mahdollisuuksista lisätä äh, sinisen kortin kiinnostavuutta, niin minusta tämä hyvin pitkälti myös liittyy siihen, että palkkakynnys on erittäin korkealla – 30-35-vuotiaita mutta useimmiten nämä maahanmuuttajatyöntekijät ja usein myös uransa alkuvaiheessa ja silloin kannattaakin liikkua. Ruotsissa meillä on sellainen palkkarakenne, että tuolloin ehkä ei ole yhtä helppo houkutella korkean osaamistason työntekijöitä, kuten Yhdysvalloilla on tai Australiassa, Kanadassa. Joten minun käsitäkseni se, että vaikka kynnys on niin korkealla, on ollut ihan suora ongelma, kun pyritään saamaan tämä sininen kortti toimimaan. tämänhetkisessä ehdotuksessa minun mielestäni on kuitenkin etuja verrattuna meidän järjestelmäämme, kun todetaan, että sanotaan, että ö, ilmoitus täytyy antaa kolmen kuukauden sisään. Se on selkeä etu. Se merkitsee sitä, että työnantaja varmasti katsoo myös tätä sinisen kortin järjestelmää ja katsoo, miten se toimii. Ja joissain tapauksissa todennäköisesti valitetaan nimenomaan sinisen kortin järjestelmä, vaikka olemme sitä mieltä, että tämä hetkinen on hyvä ja toimii hyvin. Mutta vasta sitten, kun ollaan ihan tuolla paikallistasolla, kun kysymys on työnantajasta, joka on siellä ja joutuu ottamaan kantaa monimutkaiseen säännöstöön ja katsomaan sitä, mikä on hänelle mahdollista, niin silloin yksinkertaisuus on valttikortti. Minun käsittääkseni sinisellä kortilla voi vähitellen olla hyvä tulevaisuus mutta ei kuitenkaan niin, että poistetaan jo olemassa oleva toimiva järjestelmä, vaan niin, että tarvitaan mahdollisuutta toimia kansallisen järjestelmän puitteissa. Tässä on kysymys myös niistä ryhmistä, joita meidän mielestämme tarvitaan Ruotsissa. Tilanne ehkä näyttää muulta muissa maissa, mutta näemme selkeästi, että tarvitsemme myös muita maita ei pelkästään sitä taustaa vasten, että olemme ottaneet vastaan niin paljon turvapaikanhakijoita Ruotsiin. Tämä on erittäin tärkeä osa tätä säännöstöä meidän kannaltamme siis. Minähän voin puhua tietysti meidän näkökulmastamme, mutta asia on todellakin näin. Tämä tarjoaa kannustimia todellakin yrittää mahdollisimman nopeasti päästä yhteiskuntan sisälle. Jos on työskennellyt neljä kuukautta, ja on saanut vihiä siitä, että saa myös seuraavan vuodenkin ajankin, niin silloin voi muuttaa statusta maahanmuut... Öö, turvapaikanhakijasta maahanmuuttajaksi. Ja näin. En ole tietysti varma, että vastasin kaikkiin kysymyksiin, mutta päätän tähän. Thank you very much. Um, and to Vito Geis, please. Kiitoksia. Vito seuraavana. Zum Thema der Ausweitung auf die Niin, tähän äh, kysymykseen, mitä esitin tämän seuraavasti. Meillä Saksassa, tämä katsoo tietysti demokraattista muutosta ja koulutusjärjestelmän tilannetta, me, me vaadimme paljon vaikka mekaanikkoja, teollisuusmekaanikkoja tai sairaans, sairaanhoitohenkilökuntaa. Ja vuonna 2013 meillä oli niin, niin ongelma ulkomaisten pätevyyksien tunnustaminen. Ja tässä tämä tapahtui eri paikoissa. Ja ongelma oli se, että nämä tutkinnot ovat niin erilaisia. Ja oli hyvin vaikea tunnustaa niitä. Eli Tämä on yksi asia, jossa sinisen kortin järjestelmää voitaisiin parantaa meidän mielestämme. Tämä voitaisiin ottaa mukaan uuteen sinisen kortin järjestelmään. Ainakin ne tapaukset, joissa on hyvin vaikeaa todeta, että mitkä tutkinnot vastaavat saksalaisia tutkintoja. Saksassahan on niin, että ne henkilöt, joilla on kansainvälisen suojelun asema, heillä on sitten kolme vuotta aikaa hankkia sen jälkeen sitten pysyvää oleskelulupaa. Ja taas Blue sinisen kortin aikana noin 21 kuukautta. Ei tämä tilanne niin paljon huonompi ole oikeastaan. Ja vielä ehkä yksi sananen EUn kannalta, mitä voitaisiin tämä houkuttelevammaksi. Saksassa olemme pari vuotta nähneet jo, että Goethe-instituutit ulkomailla, jotka siis opettavat Saksaa siellä, niillä, niillä on enemmän kysyntää kielikurssien osalta. Ja jos todellakin tästä kysyntää on, niin tämän kautta myöskin voidaan kertoa sitten, että ulkomaista työvoimaakin tarvitaan maassa. Alberto, please. Kiitoksia Alberto seuraavana. Grazie. Kiitos. No hauskaa korostaa sitä, että meillä ei ole tässä kilpailu sen kanssa, että käytetään sisäisiä väyliä tai sitten sinistä korttia. Me haluamme ehdottomasti tätä direktiiviä kehitellä. Meille se on vaihtoehtoinen kanava, kuten alussa totesin. Se ratkaisee ongelmaa rajoitetusti, mutta toistan, että kiintiöjärjestelmä on jumissa tällä hetkellä. Siksi on erittäin tärkeää, että tällainen kanava, josta nyt puhutaan, kehittyy ja saisi jalan sijaa. No sitten kysymyksi mennäkseni. Mitä tulee sitten hakijoille? Ruotsin edustaja kysyi tästä. Italiassa on samaa keskustelua käyty. Eli miten taata tai miten arvioida mahdollisuuksia niidenkin parissa, joiden turvapaikkahakemus on hylätty, jos he ovat jo kotoutuneet jossain määrin, että saisivat jäädä maahan. Keskustelussa on vielä aika vähäistä ollut, mutta ongelma on olemassa, kun, kun tiedämme, että hakemuksia käsitellään kovin pitkään ja paljon voi tapahtua sinä aikana, kun vastausta odottaa. Se, että sinä aikana voisi tulla mukana sinisen kortin piiriin, olisi ehkä yksi vastaus mahdollisesti vastausta odotellessa on ehkä työtä saanut ja haluaa pitää siitä kiinni. Toinen huomio meidän nykyjärjestelmässämme, mitä tulee tutkintoihin, tunnustaa myös tutkinnot, jotka ovat aika laajat tai suppeat, jos ajatellaan tätä lainsäädäntöä, joka liittyy istat luokitteluun, niin alimmalla tasolla hyväksytään esimerkiksi turistioppaan tutkinto, joka nyt ei välttämättä ole määrällisesti tärkeää, mutta meillä on olemassa näitä kodifioituja viitteitä, paitsi että on pätevyys tai tutkinto, niin on myös sitten kokemusta. Ja tätä me kyllä haluaisimme laajentaa vielä merkittävästi mahdollisuutena. Entäpä sitten poikkeusten määrä jäsenvaltiossa, kun te totesin, voitaisiin erottaa, että voi poiketa rajoituksista poliittisten pakolaisten kohdalla, ei pelkästään hakijoiden kohdalla, vaan myös niiden kohdalla, jotka jo saavat kansallista suojelua kansallisen lainsäädännön nojalla. Ja kuten totesin, heidän prosenttiosuus on aika korkea meillä, ne, joilla on kansainvälistä suojelua. Um, um, kiitos kaikille kolmelle puhujallemme, jotka ovat tarjonneet meille mielenkiintoisia näkemyksiä näistä asioista. Varjoesittelyyn täytyy todellakin äh, saada ymmärtää tämä kysymys ja käydä läpi tätä ehdotusta. Eli mielenkiintoinen näkemys. Kiitoksia kovasti tästä asiasta. Nyt varmasti varjoesittelijät ottavat kaiken tämän huomioon ja pitävät myös yhteyttä. Hyvät kollegat, vielä viimeinen osio tästä ohjelmasta. Pyytäisin viimeistä Gertrude Lanota viimeistä esittelee tulemaan tänne eteen. Hän on kansainvälisen maahanmuuttojärjestön edustaja. Hän sanoi meille tässä nyt nämä loppuun sanat ja asettaa asiat oikean asian yhteyteensä sekä työllisyyspuolella, josta monet meistä olemme keskustelleet siitä, millä tavalla sininen kortti sopii koko tähän yleiskuvaan. Ja kun kello on näin paljon, niin ehkä voisitte puhua vain kymmenisen minuuttia. Sitten meillä on mahdollisuus myös esittää kommentteja niiltä kollegoilta, jotka ovat vielä täällä jäljellä näin maanantai-iltapäivänä. Jos haluatte esittää kysymyksiä tai esittää lisäkommentteja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, I have the pleasure. Kiitoksia. Ja minä olen kunnia olla tämä viimeinen puhuja tänään, joten uskoin voin puhua vähän hit- eh, lyhyemmän. Minun nimeni on Ketri Olen IOMstä, kansainvälisestä maahanmuuttojärjestöstä, maahanmuuttoasiantuntija. Nyt haluaisin kertoa teille hieman vähän sen ohi, mitä täällä on puhuttu, aikaisemmin puhutaan muistakin kuin ylemmän tason osaajista. Puheenvuorossani haluaisin puhua ensinnäkin tämänhetkisestä väestörakenteen muutoksesta, työmarkkinoiden tarpeista, sitten katson EU-politiikan vastauksia tähän ja lopuksi annan muutaman suosituksen teille teidän pohdittavaksenne. No katsotaan tätä asiayhteyttä. Kaikki varmaan on tieteisiä, että Euroopalla on erittäin nopeasti ikääntyvä väestö, ehkä eniten nope, nopeammin ikääntyvä maailmassa, ja meidän työvoimamme vähenee nopeasti. Eurostatin arvioinnit ovat, että 2060 19 miljoonaa ihmistä puuttuisi työvoimasta – mutta on ilmoilta selvää, että tässä pitää tarttua toimeen ja katsoa mahdollisuuksia, että voidaan saada työperäistä maahanmuuttoa enemmän Eurooppaan, ja että Eurooppa säyttää kilpailukykynsä ja taloudellisen kasvunsa mahdollisuudet. Tietenkään tämä ehkä ei ole aina niin meille toivottavaa, että tulee työperäistä maahanmuuttoa, koska työ, se voi olla ongelma, koska kun puhutaan toisaalta sitten taas eh, ikääntyvästä väestöstä, kun näemme taas etelässä taas sitten taas kuitenkin eh, väestö kasvaa nopeasti. Siellä on joka vuosi 14 miljoonaa uutta työntekijää, erityisesti siis Saharan eteläpuolisessa Afrikassa esimerkiksi. He eivät pysty näitä kaikkia uusia työntekijöitä tuomaan markkinoille, joten heillä on enemmän painetta sitten Euroopan suuntaan ja lähtevät täältä etsimään työpaikkoja. Jos katsotaan nyt työmarkkinoiden tarve, tarpeita Euroopassa tänä päivänä ja mitä voimme odottaa tulevaisuudelta. Kuulimme useammalta puhujalta täällä, että kyseessä ei ole pelkästään nämä korkeasti, korkeatason päättävät toimijat, vaan kuitenkin alemman tason työpaikat ovat suuri osa EUn työpaikoista. Jos katsotaan että pullonkaula työpaikka-aloja, niitä 20 yhteensä, niin vain puolet näistä ovat vain ylemmän tason osaajia, ja muut ovat sitten näitä alemman tason osaajia, siis tai keskitason osaajia. Täällä on keittiöhenkilökuntaa, metallilaitteiden hoitajia, myymällä avustajia, trukin kuljettajia ja rekan kuljettajia. Eli EU-sakin meidän pitää katsoa, että ehkä pitääkö muuta, muitakin, käyttää muitakin kanavia työvoiman vetämiseen kuin pelkästään näiden korkean tason työvoiman tänne saamiseen. Totta kai Euroopassa on myöskin työttömyyttä, erityisesti Etelä-Euroopan jäsenvaltioissa. Voidaanko nämä työpaikat sitten täyttää omilla työntekijöillä? No tosiasiassa tämä ei ehkä ole niin mahdollista, koska jos vaikka, vaikka elektroniikkatyön tekijää, niin ehkä he ovat tiettyjä työpaikkoja vai, vai että et ehkä haluat tehdä siellä. Joten todellisuus on se, että yhä suuremmat tai uudemmat sektorit nojautuvat näihin alemman tason osaajiin. Kuitenkaan Euroopan unionin politiikat eivät tarjoa tällaista mahdollisuutta näille henkilöille tulla tänne. Miksi näin on? Uskon, että tämä liittyy lähinnä poliittisiin syihin, ei niinkään työmarkkinasyihin. Kun katsotaan maahanmuuttoon liittyviä näkökulmia ja ajatuksia, niin meillä on sellainen kuva, että se on negatiivista maahanmuuttoa. Tutkimus ihmisten mm, kannanotoista maahanmuuttoon, niin yleensä ajatellaan, että ainoa alue, mikä oli, mikä oli negatiivinen tähän liittyen, oli Eurooppa – ja eikö kyllä, politiikan tekijöiden on vaikea muuttaa sitten, tehdä laillista työmarkkinapolitiikkaa tällaisessa ilmapiirissä. Ja näemme, että pelot johdattavat paljon näitä politiikoita, eikä nyt pelkävät tulevaisuudessa puolesta. Seurauksena näistä rajoittavista politiikoista, joita usein on hyväksytty koetaan, että jos ei avata laillisia työvoiman mahdollisuuksia tulla tänne, niin, niin työvoima ei tule tänne. No kaikki varmaan tiedämme, että näin ei ole. He tulevat kuitenkin. Jos täällä on tarpeita, niin kyllä työntekijät löytyvät työpaikkoja. Sitten kyllä ikävä kyllä harmaan talouden kautta, joka tietenkään ei ole paras mahdollisuus, kun ajatellaan työntekijän oikeuksia myös. Mitä, mikä on EU-politiikan vastaus tähän? Näin no, yleisesti ottaen meillä on yleinen konsensus siitä, että EU pitää kehittää maisen maahanmuuton mahdollisuuksia tulla tänne ja ottaa huomioon työmarkkinoiden tarpeet. Ja uudessa laillisen maahanmuuton politiikassa ja maahanmuuttoagendassa puhutaan myös siitä, että tarvitaan luoda uusia käytäviä maahanmuuttajille, ettei saa rajoittaa tätä pelkästään korkean tason osaajiin. Ja kun katsotaan tarpeita ja lainsäädäntöä, meillä on eri tasoisia erilaista lainsäädäntöä. Meillä on täällä korkeatason ja tutkijoiden ja opiskelijoiden ja kaustyöntäisten e, lainsäädäntöä. Ja poliittista syistä paljon tästä hajaantumista, koska jäsenvaltiot ovat hyvin vastahankaisia antamaan laillista maahanmuuttomaisuutta näille eri aloille. Kuitenkin Euroopan työmarkkinapolitiikan päätavoitteita ei näin voida saavuttaa. Vuonna 2005 laillisen maahanmuuton politiikan suunnitelma tehtiin. Silloin katsotaan, mitä tavoitteita meillä oli. Ja ensimmäinen tavoite oli se, että ottaa huomioon se, että työvoima vähenee ja, ja myöskin se, että tämä huoltosuhde heikkenee. Ja pitää ottaa myöskin huomioon työmarkkinoiden tarvitse ja pitää tehdä tietoon perustuva talous. Näitä tavoitteita ei voida saavuttaa, joskus tämä pelkästään korkean pätevyyden työtä, vaan tarvitaan myöskin keskitason ja alemman tason pätevyyksiä. Vuonna 2015 eurooppalaisessa maahanmuuttoagendassa sinne ehkä jäi vähän vajaaksi tämä ajatus, että keski- ja alemman tason pätevyyksiä ei ole tarpeeksi huomioon. se jäi sitä pois. Ja viimeinen asia, kun katsotaan politiikan vastauksia näin myöteessä mielessä, kun ajatellaan maahanmuuttoa, työperäistä maahanmuuttoa, niin meidän pitäisi myöskin miettiä niiden markkinoiden mukaan ottamista, jotka ovat jo täällä paikan päällä, jotka ovat jo saapuneet tänne. Ja kun katsotaan tilastotietoja maahanmuuttajien osalta ja kansainvälisen suojelun, suojelun nauttivilta henkilöiltä, niin ei on vaikea päästä samalle työllisyyden tasolla kuin kansallisilla omilla työntekijöillä on, koska heillä ehkä ei ole samaa pätevyyttä. Ja tässäkin tarvitaan toimenpiteitä. Joten me toivotamme tervetulleeksi tämän uuden osallistumistyöohjelman. Ja uskomme, että tämä voi olla myöskin ehkä askel siinä suuntaan, että voidaan ottaa huomioon työmarkkinoiden tarpeet. Voimme näin optimoida niiden työllist- tilannetta, jotka olette täällä paikan päällä. Näin voin päättää, tähän meillä jäi kaksi minuuttia vielä aikaa. Täällä lopussa on vielä muutama suositus teille. Ensinnäkin pitää todeta, että tiedon keräämistä pitää parantaa, että työperäinen maahanmuuton politiikka perustuu todellisiin työmarkkinoiden tarpeisiin. Ja monet näistä politiikoista perustuvat ehkä enemmänkin pelkoihin eikä niinkään tosiaan tarpeisiin, mitä työmarkkinoilla on. Joten tietenkin on hyvin vaikea vakuuttaa ihmisiä siitä, että miksi näitä, tätä politiikkaa tarvittaisiin. Ja sitten toiseksi, työmarkkinapolitiikan pitäisi ottaa huomioon kaikki pätevyystasot. Täällä on myöskin alemman tason maahanmuuttoa, koska se antaa myöskin kasvua ja jollain tärkeillä sektoreilla, kuten maataloudessa – voidaan tämä maatalousa ylläpitää Euroopassa, jos meillä todellakin on näitä alemman pätevyyden työntekijöitä myös. Ja kolmanneksi meidän pitäisi miettiä myös sitä momentin turvallisemman tuloväylän tänne alemman tason pätevyyden henkilöille. Niitä ei kyllä tällä hetkellä ei ole monessa paikassa. Ruotsi on poikkeus tässä, mutta monissa muissa näitä ei ole heidän oli vaikea tulla laillisesti tänne. Ja näin työskentelivätkin sitten harmaassa taloudessa. Ja lopuksi, ja uskon, tämä ehkä menee pidemmälle kuin mitä voidaan tehdä lainsäädännön avulla, mutta ehkä pitäisi muuttaa myös sitä, kuinka katsotaan näitä maahanmuuttajia, kuinka nähdään heidät. Meidän pitäisi osoittaa myöskin heidät, että me olemme vastaanottava yhteiskunta. Ja meidän pitää osoittaa, että me uskomme, että maahanmuuttajat voivat antaa myönteisen panoksen. Kiitoksia. very much. Kiitoksia kovasti. Todellakin siirtolaisuusjärjestö paljolti kattaa niitä asioita, joita mekin käsittelemme jatkuvasti tavan takaa sanomme, että ainakin yritämme näitä tehdä. Kiitoksia kovasti tästä. Tässä loppuosiossa kysy vielä, onko kysyttävää, onko jotain huomautetta ehdotukseen vielä tämän kuulemisen puitteissa. Valero, Jean Lambert ja jos joku muu vielä. Ihan loppukommenttia varten Budilla. Ja toinen svenska. Jatka ruotsiksi. Mitä tässä lopussa toi? Ah, no odotan, että saat kuulokkeet päähäsi. Mitä se Siilia aikaisemmin totesi? Houkuttelevuus ei ole ihan yhtä vahvaa monen ihmisen kohdalla, kun tänne pyrkivät. Jostain se riippuu. Ehkä sitten ei ole kyse siitä, että muut kilpailevat paremmin, vaan mitä sinä sanoit, että, että meillä ei ole enää tervetuloa tarjolla. Rasismia, ulkomaalaisvihamielisyyttä, ihmiset, jotka muualla elävät ja jotka ehkä haluaisivat tulla Eurooppaan, mutta kun kuulee siitä ilmapiiristä, joka meillä nyt on, niin ei enää haluakaan. Minusta tämäkin on aika tärkeä syy sille, että joku ei päättää olla tulematta. Ajattelen varsinkin niitä, jotka kuitenkin tulevat. Puhun niistä, jotka jo ovat, monet pakolaisina, sotapaossa tai muista maista tulevat Eurooppaan ja pyrimme tarjoamaan työtä siinä määrin kuin sitä nyt on mutta sitten jotka eivät tule sodanjaloista. Välimeren alueelta kuolevat myös matkan varrella. Ja sitten me sanomaan, että ei ole sijaa heille, mutta heitä tulee kuitenkin jatkossakin. Ja siksi ehkä tarvitaan laillisia väyliä työperäisellä maahanmuutolle. Kun tietää, että on laillinen väylä tulla, niin voi sitten sen valita. Sen sijaan, että salakut kuljettajan käsin joutuu. Mitä sinun mielestäsi Eurooppa tässä voisi tehdä? Kaikki ehkä oikein sovi sinisen kontin mutta jotain kyllä pitäisi tehdä näidenkin ihmisten hyväksi. Ei auta, että joillakin mailla vain on omat menetelmänsä, omaa lainsäädäntöä. Ottaa vastaan myös niitä, jotka eivät sotaa pakene. Thank you very much, Bodil. Also, we've got Jean Lambert. Jean Lambert, vielä ennen kuin Jean puhuu, niin pitää mainita, että ja sanoin tämän kuulemistilaisuuden aluksi, mutta tietty osio kuuluu työllisyys- sosiaalivaliokunnan Jean tätä asiaa hoitaa. Onneksi hän on kuitenkin molempia valiokuntien jäsen. Sehän on hieno juttu. Jean, ole hyvä. Kiitoksia. Niin, halusin jatkaa hieman siitä, mitä Boodil jo totesi Eli kun katsottiin aiemmin tätä sinistä korttia, niin yksi asioista, mikä meille sanottiin, oli se, että tietyt jäsenvaltiot, jotka olivat erityisesti pyrkineet rekrytoimaan mm, varsinkin siis Saksa ja IT-työntekijät Intiasta, niin yksi niistä syistä, miksi meille sanottiin, että ei tässä onnistuttu, oli nimenomaisesti se, että ne, joita haluttiin rekrytoida, olivat siis ne ihmiset, joita haluttiin rekrytoida, eli Euroopan unioni olisi rasistinen paikka. Se on sellainen maanosa, jossa on negatiivinen suhtautuminen maahanmuuttoon. Ja siksi yksi niistä asioista, joita tässä pitäisi tehdä, on, että katsotaan niitä menettelyitä, joita meillä on ähm, syrjinnän vastaisessa lainsäädännössä, jotta saataisiin se toimimaan ja vahvistettaisiin sitä ja samalla työstettäisiin sekä työnantajapuolta että ammattiliittopuolta tässä kysymyksessä. Ja käsittääkseni, kun katsotaan vaikkapa tätä palkkakynnystä, niin minua kyllä yllättää se, että Ruotsilla tällainen on tämmöinen työehtosopimusten korkea kattavuus, mitä monissa muissa maissa ei ole. Onko tässä siis ajatus siitä, että mailla pitäisi olla tämän kaltaista harkintavaltaa, kun ne asettavat öö, palkkakynnyksensä? Olisiko, olisiko siitä hyötyä teidän näkemyksen mukaan, vai onko parempi, että katsotaan jotain samankaltaista? Haluaisin myös tietää, että miten voitaisiin paremmin vielä katsoa tätä pätevyyden tunnustamista sekä niiden suhteen, jotka tulevat tänne, kuten myöskin siinä, kun hyväksytään täällä hankittuja pätevyyksiä ennen kuin henkilöt palaavat tänne. Eli nämä äh, siis kysymyksenä ja kysymys siitä, että mikä on perheenjäsenten oikeus työskennellä sinisen kortin puitteissa? Pitäisikö sen olla rajoitettua ja miten se toimii? Jos pohtii sitä, että tulee tänne paikan päälle ja ottaa perheensä mukaan, niin onko se, että kumppani ei ehkä kykene työskentelemään täällä? Onko sillä väliä silloin, kun ihmiset tekevät valintojaan? Sillä varsinkin, kun katsotaan korkeakoulutettuja, ne tiedetään, että Heillä on valtava määrä vaihtoehtoja sen suhteen, mihin menevät. Ja jos ollaan esimerkiksi lääketieteen ammattilaisia, niin voi ihan vaan valita se maa, jonka haluaa mennä tänä päivänä. Jos halutaan, että olemme houkuttelevia, niin mitä täytyisi tehdä sitten vielä lisää? Puheenjohtaja, kiitoksia. Muut kollegat saattanevat haluta kommentoida näitä kysymyksiä, jos haluatte, niin ilmaiskaa se. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron tästä asiasta, jollei niitä voitte sitten vastata kysymyksiin. I will try. Yritän. Kiitoksia kovasti mielenkiintoisista ja hyödyllisistä kysymyksistä ja huomioista. Jos ajatellaan taloudellista maahanmuuttoa, niin no totta kai eivät kaikki ole kansallisen suojelun piirissä tänne tuleva. Voi olla, että sen saavat, mutta EU voi tehdä kiperä kysymys, johon minulla ehkä ei ole vastausta, mutta kuitenkin vähän osvittaa. Ensinnäkin meidän pitäisi kyllä miettiä jonkinlaisten kanavien avaamiseksi työperäiselle maahanmuutolle. Eivät kaikki voi ehkä nauttia siitä, mutta jos on osaamista, eikä tässä tarvita vain korkean on väkeä, mutta voisivat tulla laillisesti ilman, että veneellä täytyy ylittää meriä. Koska kysyntää on, niin kyllä ihmisiä tulee. Ei ole vain työntötekijöistä kyse. Ei vain sen takia, että haetaan parempaa elämää. Vaan tätä osaamista tarvitaan täälläkin. Ihmiset tietävät, jos Italiaa menee, niin kyllä työtä löytyy, vaikka ei olisi laillisella pertakaan. Tämä ehkä ensimmäiseksi on hyvä pitää mielessä. No katson, sainko kirjattua ylös varsinaiset kysymykset. Palkkakynnyksestä taidettiin kysyä, onko se hyödyllistä. Minä sanoisin päinvastoin, että palkkakynnys nykyisessä sinisen kortin ei ole hyödyllinen. Se on liian korkea mielestäni, se ei ota huomioon alojen välisiä eroja. Asiantuntija saa parempaa parkkaa ehkä yhdellä alalla kuin jossain toisella. Ja ne, jotka ovat uusia työmarkkinoilla, opiskelijat tai etsivät ensimmäistä työpaikkaansa, hekin jäisivät ulkopuolelle. Eli ehdotettu tarkistus on askel eteenpäin. Palkkakynnystä nimittäin alennetaan ja eriytetään huomioiden nuoret työntekijät ja opiskelijat. Ei tämä tietenkään huomio eroja eri aloilla, jos ajatellaan Ruotsin järjestelmää ja työehtosopimuksia ihan peräti siellä määrättyjä palkkoja. Ehkä se on parempi järjestelmä myös. Sitten tutkintojen tunnustaminen on totta kai vaikeaa korottaa ihmisiä, jos emme pysty tunnustamaan heidän tutkintojaankaan heidän osaamistaan. Ei ole kyse pelkästään muodollisesta tutkinnosta, vaan osaamisesta, joka on muodollisesti tai epävirallisesti hankittu. Miten huomioida se? Ja tässä tarvitaan erilaisia järjestelmiä ja välineitä lisää. Ehkä tätäkin voidaan yhdenmukaista jotenkin, koska tilanne on se, että jossain maassa kyllä tunnustetaan tietyt tutkinnot, tietty osaaminen, toisessa maassa ei. Ei ole helppo prosessi tämäkään. Sitten perheenjäsenet oikeustyöhön ja työmarkkinatesti reunaehtona. En ole näiden määräysten puolesta. Se ei houkuttelevuutta kohena millään tavalla sinisen kortin kohdalla. Viime kädessä nimittäin vaikka työmarkkinatestikään niin olisi, ei se tarkoita suoraan löytää työpaikkaan. Totta kai täytyy olla mielenkiintoinen profiili ammatillisesti ja työnantaja täytyy olla kiinnostunut. Ja jos työnantaja on kiinnostunut perheenjäsenen palkkaamaan, niin miksi siinä pitäisi sitten mitään muita työmarkkinatestejä panna päälle? Ja lopuksi vielä liittyen alemman osaamistason työperäinen maahanmuutto, todellakin sininen kortti nykyisellään on suppea soveltamisalallaan, tarvitaan muitakin välineitä, muuta politiikkaa, Mielestäni tämä on tarpeen siitäkin syystä, että monellakaan jäsenvaltiolla ei ole kansallista järjestelmää. Ruotsilla toki, mutta useimmilla ei. Tarvetta kyllä on. Puolassa, Liettuassa ja niin päin pois. Siellä palkataan naapurimaista yhä enemmän alemman osaamistason väkeä Moldovasta, Georgiasta ja niin edelleen. Ja siellä todellakin halutaan kunnon järjestelmää. Eli tästä koituisi varmasti lisää arvoa, kun olisi eurooppalainen väline, joka auttaisi näitä maita selviytymään alemman ja keskitason osaamistason väen muuttoliikkeestä. before, uh... Kiitoksia. Ennen kuin kollegat lähtevät, halusin vielä kiittää kovasti teitä ja kaikkia paneelikeskustelijoita ja niitä jäseniä, jotka ovat jaksaneet ihan loppuun asti. Haluan vain mainita, että ei ole ihan järkevää tehdä päätelmiä laillisesta maahanmuutosta suoraan, mutta niille jäsenille, jotka vielä täällä ovat paikalla, haluaisin sanoa, että meidän tehtävämme on pienin askelin etenevää, sillä se, mitä tämä valiokunta on tehnyt, on käsitellyt tutkijoiden ja opiskelijoiden alue ja meidän täytyy ymmärtää, että meillä on nyt laillisen maahanmuuton alue, jossa on paljon erilaisia asioita esillä. Me voimme katsoa komission toimia, voimme katsoa sitä keskustelua, jota tänään on käyty kuulemistilaisuuden aikana ja ymmärtää, että tässä on erittäin syvällisiä itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä, kotoutumiskysymyksiä. Jean Lambert mainitsi, miten houkuttelevana EUta pidetään ja mitä kysymyksiä tästä syntyy. Nämä ovat erittäin laajapohjaisia kysymyksiä. Meidän tehtävänä minun mielestäni on kuitenkin varmistautua siitä, että meillä on kilpailukykyinen ehdotus loppujen lopuksi, jotta voidaan varmistautua siitä, että tämä alue pysyy hengissä. Muussa tapauksessa meillä mitään tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa ei ole. Emme anna mitään lisäarvoa asialle. Emmekä jatka omaa lähestymistapaamme, selkeä lähestymistapaamme tähän kysymykseen. Valitettavasti kuitenkin kyseessä on erittäin monimutkainen alue ja minun mielestäni Euroopan unionilta menee tässä moni asia sivusuun. Me emme houkuttele riittävästi ihmisiä, mutta samalla meillä on erittäin monimutkainen alue, jossa me edelleenkin taistelemme tämän yhteiseurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän puitteissa. Meillä on valtavia kotoutumiskysymyksiä, joiden puitteissa painimme meidän tehtävämme on keskittyä tiukasti siihen, että tästä tehdään paras mahdollinen ehdotus ja minä äh, olen sitä mieltä, että olemme kovin onnekkaita, kun meillä on nämä varjoiset, joita meillä on, jotta saamme tämän ehdotuksen toteutumaan. Ja olen varma siitä, että kun joulu tässä lähenee, niin varjoisittelen kokouksessa voimme näitä asioita käsitellä ja puhujat ja muut kollegat ovat tänään auttaneet meitä tässä äh, kysymyksessä. Heidän näkemyksensä varmasti heijastuvat noissa kokouksissa myöskin. Kiitoksia siis kaikille teille, että olette tänään auttaneet meitä tässä hyvin monimutkaisessa asiassa. Kiitoksia ja kiitoksia myös järjestäjille ja kiitoksia Libe-sihteeristölle, että olette mahdollistaneet tämän kuulemisen. Siis kiitoksia kovasti. Nähdään huomenna.